Good morning, colleagues. If you would like to take your seats, please. Hyvää huomenta, kollegat. Voisitteko istuutua? Aloitamme tänä aamuna esityslistan kohdasta 15. Neuvoston puheenjohtajavaltion esitelmä ja myös Euroopan komission esitelmä Tanskan liittymisestä Europoliin ensimmäinen toukokuuta 2017 alkaen kollegat varmasti tietävätkin, että Tanskan kansanäänestyksen jälkeen Tanskan hallitus on yrittänyt löytää tapoja pitää Tanska mukana Europolissa ensimmäinen toukokuuta 2017 jälkeen. Kollegat varmasti tietävätkin tästä asiasta jo, mutta haluaisin vielä muistuttaa niitä, jotka eivät tiedä näitä taustoja, että olemme keskustelleet tästä asiasta jo aikaisemmin valiokunnassa. Me olemme antaneet myöteisen lausunnon siinä suhteen, että Tanska voitaisiin lisätä kolmansien maiden luetteloon, joiden kanssa Europol voi tehdä yhteistyösopimuksia. Ja tämän, tämän, tänään tämä sopimusluonnos esitellään meille. Nyt antaisin ensiksi puheenvuoron neuvoston puheenjohtajavaltiolle, sitten komission edustajalle ja sitten Europolille. Tämän jälkeen haluaisin antaa puheenvuoron esittelijälle herra Dias de Meralle. Eli ensiksi valtion edustaja herra Ziliberti. Olkaa hyvä. Mr. Chair. Hyvä puheenjohtaja, että Jaan tämän aamun lyhyen puheenvuoron kahteen osaan. Ensin korostan sitä, miten tärkeä rooli Tanskalla on EUn sisäisessä turvallisuudessa, varsinkin suhteessa Europoliin, ja sen jälkeen esittelen sen prosessin, joka johtaa neuvoston täytäntöönpanopäätökseen, joka tämä parlamentti on saanut tiistaina 21.3. Tämänhetkinen yhteistyö Tanskan ja Europolin välillä on erittäin tehokasta. Itse asiassa Tanska on yksi Europolin tietokantojen pääkäyttäjistä. Esimerkiksi 29 keskuspisteessä Europolissa eh, Tanska osallistuu 25. Samoin kun kysymys on viestintäjärjestelmästä, Tanska on mallimaana huipulla. Ja kun puhutaan eurooppalaisesta tietojärjestelmästä, EIS, Tanska on myös siinä mukana – seitsemäntenä itse asiassa koko Euroopan unionissa. Tästä syystä on tärkeää, että kun ensimmäinen viidettä tulee, meillä täytyy olla hyvä yhteistyön taso. Ja myös tästä syystä tavoitteena on poistaa kaikki mahdolliset puutteet. Nyt jatkan prosessin, joka on johtanut tämän päivän kuulemiseen. Kuten muistanette, ja kuten puheenjohtaja on maininnut, Neuvosto on keskustellut asiasta Euroopan parlamentin kanssa ja se on hyväksynyt säännöstön, joka on lisännyt Tanskan kolmansien maiden luetteloon, mikä merkitsi sitä, että Europol kykeni solmimaan sopimuksen Tanskan kanssa. Neuvotteluita on käyty siitä lähtien ja viime viikolla yhteistyösopimusluonnos neuvoston anteeksi, Europolin ja Tanskan välillä lähetettiin neuvostolle. Ja sen jälkeen se esitettiin, kuten todettiin, 21.3. parlamentilla. Tässä sopimuksessa on uusia elementtejä verrattuna aiempaan, kun otetaan huomioon myös se, että Tanska on sekä Schengenin alueen jäsen että jäsenvaltio. Sopimuksen yksityiskohdat esitellään komission ja Europolin toimesta juuri tämän puheenvuoron jälkeen. Se, mikä parlamentissa on esitelty, löytyy päätösluonnoksesta, jonka tavoitteena on päästä allekirjoituksen ensimmäinen viidettä mennessä. Ja ennen kuin päätän, haluaisin korostaa vielä yhtä asiaa, joka on jo aiemmin todettu, Ainoa tapa Tanskalle osallistua täysin uuteen Europol-asetukseen on hyödyntää menettelyä, joka mahdollistaa yhteistyön artiklan 22 nojalla. Ja näin ollen tällainen yhteistyösopimus Tanskan kanssa ei voi eikä päätykään siihen, että Tanska on Europolin jäsen. Se mahdollistaa vain sen, että voidaan tulevaisuudessa tehdä yhteistyötä Tanskan ja Europolin välillä samankaltaisesti kuin muiden kolmansien maiden kanssa antamatta Tanskalle pääsyä tietokantoihin tai päätäntävaltaa Europolin hallintoon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät jäsenet. Haluaisin kiittää teitä siitä, että minulla on mahdollisuus esitellä tämä neuvoston päätösluonnos. Ja kun otetaan huomioon, miten tärkeää on viedä nopeasti päätökseen sopimus Euroopan ja Tanskan välillä, pyydämme Euroopan parlamenttia päättämään tästä asiasta ensisijaisesti. Kiitoksia. Kiitos herra Silipertille ja nyt komission puolesta Amici. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, arvoisat jäsenet. Tänään otetaan tärkeä askel prosessissa, joka johtaa siihen, että saadaan loppuun järjestelyn, joka tähtää siihen, että pyritään vähentämään kielteiset vaikutukset Eh, jotka aiheutuvat siitä, että Tanska poistuu Europolista. Sopimus, jonka, jota Euroopan parlamenttia kuullaan, muuttuu oikeudelliseksi tekstiksi, yhteiseksi julistukseksi, jonka puheenjohtaja Juncker, puheenjohtaja Tusk ja pääministeri, Tanskan pääministeri tekivät 15. joulukuuta. Tuo tekstiluonnos ottaa huomioon myös näkemykset, joita Europolin Äh, hallintoneuvoston jäsenet ovat ilmaisseet ja näkemyksen, joka on esitetty myöskin Europolin äh, ohjauselimessä ja myöskin äh, lausunnot, joita parlamentti esitti tästä päätöksestä, joka liittyivät Tanskan asettamisesta kolmansien maiden listalle, joiden kanssa Europol voi tehdä sopimuksia. Järjestelyt viittaavat tähän yhteisen julkisen julkilausumaan, jonka yli mainitsin, ja niillä, niissä edellytetään tiettyjä tärkeitä edellytyksiä. Nuo edellytykset ovat ensinnäkin se, että Tanska edelleenkin pysyy Euroopan unionin jäsenenä ja Schengen-alueen jäsenenä. Toiseksi Tanskalla on velvoite panna täysin toimeen kansallisessa lainsäädännössään tietosuojadirektiivi, joka koskee poliisiasioita. 680 vuodelta 2016, ja tuon toimenpanon täytyy tapahtua, ja sen täytyy olla voimassa ensimmäinen toukokuuta 2017. Kolmanneksi Tanskan sopii siitä, sustuu siihen, että Euroopan tuomioistuimen tuomivalta pätee tässä asiassa ja että se myöskin tunnustaa Euroopan tietosuojan valtuutetun toimivallan. Tämä heijastelee niitä ehtoja, tämä luonnos, ja haluaisin nyt muutamalla sanalla ilmaista sen, miten nämä ehdot otetaan huomioon tässä sopimusluonnoksessa, mitä tulee tietosuojaan. Ja Euroopan tietosuojavaltuutetun roolin artiklassa 10, sen kohdassa 4, alakohdassa C, viitataan kaikkiin olennaisiin tietosuojamääräyksiin, jotka sisältyvät Europol-asetukseen. Tämä merkitsee sitä, että Tanska ja Europol suhteissaan joutuvat noudattamaan Europol-asetuksen määräyksiä, jossa määrätään tietosuojan suojaukset, jotka ovat osa tätä asetusta. Näiden määräysten joukossa on sellaisia, jotka liittyvät Euroopan tietosuojan valtuutetun rooliin, mukaan luettuna henkilötietojen käsittelyyn Europolissa. On yksi asia, jossa Tanskan asema poikkeaa jäsenvaltioiden asemasta, ja se koskee sitä, että Tanska ei voi osallistua yhteistyöneuvoston toimintaan. Muuten se on samassa asemassa kuin ja muut jäsenmaat. Kuten mainitsin muutama minuutti sitten, artiklan 10 kohta 4, alakohta D, toistaa sen, että ensimmäistä toukokuuta 2017 Tanska soveltaa sääntöjä, jotka ovat direktiivissä joka koskee poliisiasioita. Sitten Euroopan tuomioistuin toimivalta. Toimivalta viittaanko lukuun kuusi tässä tekstiluonnoksessa. Siinä tavoitteena on yhtenäinen toimeenpano ja tulkinta, eh, mitä tulee Tanskan ja Euroopan väliseen sopimukseen. Ja tässä mielessä tekstiluonnos mahdollistaa sen, että tuomioistuimella on tuomiovalta kysymyksissä, jotka koskevat sitä, miten tätä sopimusta tulkitaan, miten se pätee silloin, kun asioita otetaan esille Tanskan tuomioistuimissa ja, ja sääntöihin, jotka koskevat sitä, miten Tanska noudattaa tätä sopimusta. Tuomioistuin on myöskin toimivaltainen silloin, kun on kysymys decision of the EDPS. Jossa koskeviin suojelumenettelyihin ja kysymyksiä, jotka koskevat vastuuta, joka on Europolilla. Haluaisin viitata tärkeään viittaukseen, joka koskee toista lauseketta, joka sisältyy tähän tekstiluonnokseen ja joka vahvistettiin sen jälkeen, kun parlamentti esitti lausunnon, johon viittasin aiemmin. Ja minä haluaisin sanoisin, että tämä viittaa myöskin tähän suojelausekeeseen, joka oli määräyksen, joka tässä on mukana. Tämän määräyksen mukaan komissio tulee viimeistään 31. lokakuuta 2020 tekemään arvioinnin, joka kattaa operatiivisen tehokkuuden, joka tällä sopimuksella on, samoin kuin myöskin sen, sitä koskien, miten Tanska noudattaa siihen sisältyviä tietosuojamääräyksiä. Luonnollisesti tuo arvio tullaan myöskin välittämään parlamentille ja neuvostolle. Ja tuon arvion valossa komissio voi 30. huhtikuuta 2021 mennessä tehdä suosituksen neuvostolle siitä, miten avataan neuvottelut jotka johtaisivat EUn ja Tanskan väliseen sopimukseen, joka korvaisi sen, mistä me tänään puhumme, eli Europolin ja Tanskan välisen sopimuksen. Minä päättäisin puheenvuoron tähän, koska uskon, että Europol käsittelee enemmän yksityiskohtia. Kiitos oikein paljon. Seuraavaksi Noiman Europolin puolesta. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää huomenta. Tämä heijastelee nyt sitä erityistilannetta, jossa Tanska on ensimmäinen toukokuuta jälkeen. Toisaalta Tanska on tietysti EUn jäsenvaltioita ja toisaalta Tanska ei ole enää Europol-asetuksen osapuoli. Tämä johtaa tilanteeseen, joka vastaa muiden ei-EU-maiden tilannetta. Eli Tanska ei enää pääse suoraan Europol-järjestelmiin käsiin ja lisäksi se ei pysty enää äänestämään hallintoneuvostossa ja sen alaryhmissä. Sitä kohdellaan, kun ajatellaan siis Tanskan operatiivista osallistumista, sitä kohdellaan kuin mitä tahansa muuta kolmatta osapuolta, joka osallistuu operatiivisiin analyysihankkeisiin. Eli kaikki osallistuvat EU-jäsenvaltiot e joutuvat antamaan hyväksyntänsä. Lisäksi Saksan, äh, anteeksi, Tanskan erityistilannetta kuvaa, se, kuvaa seuraavat seikat. Tanskan on maksettava maksu, joka vastaa sen BKT-osuutta, jota Tanska tällä hetkellä maksaa EUn talousarvioon. Ja se lähettää ilmaisia kansallisia asiantuntijoita Europoliin ja sen on hyväksyttävä Euroopan unionin tuomioistuimen päätökset ja Euroopan tietosuojavaltuutetun päätökset tähän sopimukseen liittyen. Sen on noudatettava EUn tietosuojakehystä tässä yhteydessä ja sen on hyväksyttävä, että sopimusta valvoo komissio ja komissio arvioi sitä viisi vuotta sopimuksen voimaantulon jälkeen. Nämä lisäehdot, joita muilla kolmasella osapuolella ei ole, niin liittyy muutamia lisäelementtejä, jotka ovat ovat ikään kuin Norja Plus-sopimus. Niissä on nimittäin jonkinlaisia etuja. Ensimmäinen etu on se, että Tanska hyötyy ympärivuorokautisesta tanskan kielisten asiantuntijoiden palveluksesta Europolissa ja Kööpenhaminassa. Tästä päättää Europolin hallintoneuvosto. Lisäksi Tanskasta tulee tarkkailija Europolin hallintoneuvostoon ja sen alaryhmiin, mutta sillä ei ole äänestysoikeutta, kuten sanoin. Tanska lisäksi on edelleen mukana olemassa olevissa analyysihankkeissa, joissa se on ollut jo tähänkin asti mukana. Lisäksi Tanskalle tiedotetaan suoraan kaikista tiedoista, jotka koskevat sitä. Nämä ovat siis nämä neljä päätointa, joilla kompensoidaan ja täydennetään näitä ehtoja, jotka sopimuksessa alun perin määrättiin. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos. Ja nyt meidän esittelemme edustaja Dias de Meira. Oikeastaan, ole hyvä. Bueno, muchas gracias. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös esityksistä, joita neuvosto, komissio ja Europol esittävät täällä – minulle kovinkaan paljon lisättävää siihen, mitä on tähtävissä, koska on hyvin nähtävissä, miten kansanvapauksen valikuntaparlamentti ovat sitoutuneet tänä asiaan, myöskin miten esittelijäkin näkee sen, että pitäisi saada aikaan juridinen ratkaisu tilanteeseen, joka koskee Tanskan eurooppalaisista suhdetta. En aio nyt tarttua kommentteihin, jotka, joita esittävät kollegat, jotka puhuvat, tai ihmiset, jotka puhuvat ennen minua täällä, mutta haluaisin sanoa rauhallisesti, että pitäisi puhua konkreettisista aiheista, nimittäin agendasta, joka on sitten esittelijän kanto 30. Eh, maaliskuuta. Käsitellään mietintöä täällä kansanvapauksen valikunnassa 5. huhtikuuta. on mahdollisuus silleen asti mahdollista esittää tarkistuksia 11. 12. päivä huhtikuuta. Teidän valtuuskunnan puheenjohtaja on äänestys täällä valiokunnassa ja 27. Eh, sitten äänestys täysistunnossa. Tämä siis muistutuksena, kuten tirtte 14. huhtikuuta 12. helmikuuta parlamentista täysistunnon äänestettiin neuvoston päätöksestä, joka merkitsee Tanskan liittämistä niiden kolmansien maiden luetteloon, joiden kanssa Europol voi tehdä yhteistyösopimuksia. Ja tämän sopimu- äänestyksen tuloksena voidaan sanoa, että tulos on täysin selvä. 632 ja 8 vastaan, joten olemme selkeästi tilanteessa, jossa tämä talo tukee sitä, että Tanska voisi saada sellaisen suhteen Euroopan kanssa, jota kovasti tarvitsemme. Sanoisin vielä kerran, että Tanska on välttämätön Euroopan, eurooppalaisten turvallisuuden kannalta ja myöskin tanskalaisten turvallisuuden kannalta. Ei muuta. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Thank you very much, Kiitos paljon. Oikeastaan vain yksi kollega on pyytänyt puheenvuoroa. Birgit Sippel. Thank you, Chair. Sorry, we have all of our Danish colleagues here. Niin anteeksi. Täällä on tanskalaisien kollegoita. Haluaisitteko te puheenvuoron? Birgit ensiksi, ole hyvä. Niin, kiitos. Ensinnäkin minä haluaisin pyytää anteeksi siksi, että kollegani Kinichi, joka on varjoistelija tästä asiasta, ei voi olla tänään paikalla, kun käydään tärkeää keskustelua. Haluaisimme kiittää esittelijää, herra Liathremera siitä, miten hän on sitoutunut tämän asian käsittelyyn. Ja tunnustamme myös ne ponnistelut, joita Tanska on tehnyt uuden tietosuojaakin toimeenpanossa. 2015 tanskalaiset päättivät eh, irtautua Europolista ensimmäinen toukokuuta. Vaikka syvästi pahoittelemme kansanäänestyksen tulosta, meidän tietysti täytyy kunnioittaa päätöstä niin pitkälti kuin se on mahdollista. Nykyinen tilanne kuitenkin luo ennakkotapauksen jäsenvaltioiden jäsenyydessä EUn virastoissa. Tanska on siis päättänyt luopua Europolista, mutta samaan aikaan se kuitenkin pysyy Euroopan unionin täysjäsenenä. Tietysti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että tehokas tietojen jakaminen jäsenvaltioiden kesken on ratkaisevan tärkeää – kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjumiselle, ja siksi se täytyisi varmistaa. Kuitenkin me Euroopan parlamenttina olemme jo ilmaisseet oman kantamme päätösosassa, joka liittyy Tanskan lisäämiseen äh, kolmansien maiden listaan, joiden kanssa Europol voi tehdä yhteistyösopimuksia. Tuossa päätöslauselmassa me selkeästi puhumme sen puolesta, että viiden vuoden kuluessa tarkistettaisiin että tämä on äh, siirtymävaiheen sopimus, joka johtaisi joko täyteen jäsenyyteen tai äh, äh, täyteen jäsenyyteen, mikä perust, voisi mahdollistaa oikeudellisesti työven yhteistyön Euroopan ja Tanskan välillä. Me olemme pahoittelemme sitä, että neuvottelijat ovat ottaneet huomioon näitä parlamentistamia kantoja. Tämän sopimuksen täytyy varmistaa se, että tämä tilanne on luonteeltaan vain väliaikainen että se tähtäisi siihen, mitä me pitäisin parempana, että Tanska olisi Europolin täysjäsen tai että neuvosteltaisiin kunnollinen kansainvälinen sopimus jäsenvaltioiden, liittyen jäsenvaltioiden ja eurooppalaisen viraston yhteistyöhön. Sitten muutama henkilökohtainen kommentti vielä tästä asiasta. Minä en toista kaikkea sitä, minkä sanoin silloin, kun ensimmäisen kerran keskustelimme tästä asiasta kansalaisvapauksien valiokunnassa, mutta silti kyllä pysyn jokaisen sanan takana sanottuani. Tämän olen aika varma siitä, että me kaikki olemme valmiita ryhtymään tarvittaviin toimiin, jotta voimme jatkaa erittäin hyvää yhteistyötä Tanskan ja Europolin välillä. Olen kuitenkin hiukan hämilläni, hiukan surullinen, koska me nyt kaipaamme kaikilta toimijoilta voimakasta sitoutumista sen varmistamiseksi, että saisimme selkeän, hyvän kansainvälisen sopimuksen. Tekstissä, joka on edessämme, emme näe selkeää aikalinjaa niin, että saataisiin edes tuo kunnollinen kansainvälinen sopimus, joka olisi vähimmäisasia, jonka haluaisimme nähdä – ja joka merkitsisi sitä, että Euroopan parlamentti olisi enemmän mukana. Haluaisin myös nähdä todellisia julkilausumia ja sitoumuksia kaikilta toimijoilta, joilla tuetaan Tanskaa siinä, että se löytää jonkinlaisen ratkaisun, jolla se viime kädessä voisi tulla jälleen Europolin täysjäseneksi. Thank you, Birgit. Kiitos Birgit. Seuraavaksi edustaja Vistessen. Minä puhun Tanskaa omkring Danmarks medlemskab eller fremtid. Tämä sopimus Tanskan eh, assosiaatiosta Europolin tulevaisuudessa on todella tärkeä, ei pelkästään Europolille, vaan myös Tanskalle. Olemme hyvin tyytyväisiä siihen, missä olemme tässä prosessissa juuri nyt. Tanska pystyy nauttimaan näistä operatiivista eduista ja jatkuvasta kansainvälisestä yhteistyöstä vakavan rikollisuuden torjunnassa. Tästä syystä ECR-ryhmä ja puolue, jota minä edustan, Tanskan kansanpuolue, haluaa jatkaa tätä yhteistyötä mahdollisimman hyvin niin, että on mahdollisimman vähän esteitä tulevalle yhteistyölle. Toivottavasti meitä ei painosteta mitenkään väärällä tavalla komissiolle, neuvostolle, Europolille ja Tanskalle on kaikille etu se, että Tanska on aktiivinen toimija Euroopan turvallisuudessa. Tämä on se kanta, joka ECR-ryhmällä on ollut tähän asti. Tätä kantaa jatkaa haluamme edustaa edelleenkin. Emme pidä siksi tästä, ää, tästä keskeytyslausekkeesta, sunset clause tai näistä muista säännöksistä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin puhun Tanskaa. Ensinnäkin kiitos tämän valiokunnan kollegoille, varsinkin kollegoille Meerolle, joka on todella osoittanut, että Bryssel ei tässä tapauksessa voi missään tapauksessa kritisoida byrokratiasta tai hitaasta toimimisesta. Kiitoksia rakentavasta asenteesta. Tämä merkitsee sitä, että Tanska pysyy yhä lähempänä Europolia. On hienoa, että ajatellaan Euroopan etuja, ja tietenkään ei ole Euroopan etujen mukaista, että Tanska, vaikka olemmekin pieni maa, muodostaisi turvallisuusongelman muulle Euroopalle. Europolista on tulossa yhä tehokkaampi. Se on nyt sen yhteistyön keskiö, joka on niin tärkeä, kun torjutaan kansainvälistä järjestäytynyttä rikollisuutta. Vain vuosi sitten pommit Brysselissä laukasivat ja tilanne on yhä huonompi Euroopassa. Meillä ei voi olla heikkoja lenkkejä yhteistyössämme, ei ulkorajoilla eikä kaupunkiemme kaduilla. Tämä sopimus tarjoaa Tanskalle toisen luokan pääsyn tietokantoihin. Se on juuri ja juuri riittävä. Minusta olisi paljon parempi Tanskalle ja EUlle, jos Tanska olisi Europolin täysjäsen. Minä en sitä sunkaan salaile, koska emme sitä enää ole, niin meillä ei ole samoja etuja käytettävissämme tässä yhteistyössä kuin muilla jäsenillä. Siitä syystä tämä sopimuksen ei pitäisi olla kauan voimassa. Siksi minusta on hyvä ajatus, että pyritään katsomaan tämä, tätä sopimusta pian ja on tärkeää keskustella myös Euroopan parlamentin arviosta. Ja on tärkeää, että komissio tekee tällaisen arvion, mutta mielestäni Euroopan parlamentin pitäisi myös olla mukana työssä niin, että avoimella demokraattisella tavalla voimme keskustella sopimuksen arvioinnista. Kiitoksia vielä kerran tähän astisesta yhteistyöstä. Kiitos paljon. Haluaisiko Diaste Meera vielä puheenvuoron, jos kuka muu ei enää halua puheenvuoroa? Haluaisiko Diaste Meera kommentoida vielä siis? En halua vastata, vaan haluan kiittää rakentavassa ennistyksessä siitä, että päästään eteenpäin tästä tilanteesta oikeuden lainsäädännön kannalta. There's no one else, no? Haluaako kukaan muu vielä käyttää puheenvuoron? Ennen kuin kerron aikataulun, jonka diasmerkin Merkin jo mainitsi, haluaisin vain vielä myös vastata Birgit Sippelin kysymyksiin. Tässä laajempana kysymyksenä on se, että meidän pitäisi jälleen kerran korostaa ennen kuin näemme mietintöluonnoksen, että tässä on kyse myös parlamentin päätäntävallasta. Ja sitä Meera oli melko vaatimaton sanoissaan, mutta me olemme tehneet kyllä todella kovasti työtä varmistaaksemme, että neuvosto on tästä tietoinen. Tämä sopimus jo luonnostaan ei ole mitenkään täydellinen sopimus, mutta on olemassa poliittinen yhteisymmärrys siitä, että Tanskan pitää voida osallistua Europoliin. Meidän on varmistettava, että parlamentti pystyy mahdollisimman hyvin valvomaan ja seuraamaan tilannetta. Kun komissio tekee arviointinsa, me saamme tämän raportin komissiolta ja sitten voimme jälleen tarkastella sopimusta. Kiitos Dias de Meralle, että hän on ollut niin tarkka asiassa olen kyllä hyvin tietoinen näistä huolenaiheista, joita edustaja Sippel otti esille. Ja tietysti meillä on siis olemassa poliittista tukea sille, että Tanska osallistuu Europol-yhteistyöhön. Sekin on tullut tänään selväksi. Aikataulusta vielä. Mietintöluonnos esitellään 30. maaliskuuta. Huhtikuun alkupuolella on tarkistusten jättämisen määräaika luultavasti 5. huhtikuuta. Tiestömerä muistutti meitä siitä, että äh, LIBE-valiokunnan äänestys luultavasti ensin 11. tai 12. huhtikuuta ja luultavasti huhtikuun täysistunnossa voimme pitää myös täysistuntoäänestyksen. Siinä aikataulu. Kiitos kaikille. Näin saimme käsiteltyä tämän esityslistan kohdan. Hyvät kollegat, siirrymme esityslistan kohtaan 16. Kansainvälistä suojelua hakevien henkilöiden vastaanottoa koskevat vaatimukset. Tämä on osa yhteistä eurooppalaista turvapaikkapakettia. Sophie Intvell esitti mietintönsä tammikuussa ja silloin keskustelimme asioista kuten pääsy työmarkkinoille, edelleen liikkuminen, haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt, kuten alaikäiset. Ja nyt voimme keskustella näistä 491 tarkistuksesta, jotka on esitetty. Ensiksi annan puheenvuoron esittelijälle, joka voi kertoa näistä tarkistuksista. Sofi. Um, I can be very brief. There... Kiitoksia Claude, voin puhua hyvin lyhyesti. Niin, noin 500 tarkistusta todellakin esitettiin. Nyt työstämme kompromisseja ja meillä on ollut kaksi pitkää varjoesittelijöiden kokousta. Ja olemme jo sopineet aika monesta kompromissista. Muutama vielä on työstettävänä. Mutta olen kovin varma siitä, että pääsemme sopimukseen suurimmasta osasta tarkistuksia. Ja enemmistö poliittisista ryhmistä tukee niitä, eivät kaikki. Jotkut tarkistukset on esitetty vaikka tietysti, tietysti kunnioitan tätä kovasti, ne menevät väärään suuntaan ja niin siksi niitä on vaikea ottaa mukaan kompromisseihin. ja sitten niistä vain äänestetään. Näin puhun esimerkiksi kompromissista, jotka koskevat määritelmiä ja soveltamisalaa, informaatiota, joka annetaan hakijoille. Anteeksi Sofi, kollegat täällä ja me jatkamme valiokunnan kokousta, joten keskustelkaa salin ulkopuolella. Ole hyvä, Sofi. Kysymykset esimerkiksi, jotka koskevat pidätyksiä, matkustusoikeus muihin jäsenvaltioihin tai kolmansiin maihin, työmarkkinoille pääsy, kielikurssit, kansalaisoppi, lasten tilanne, E, erityiset vastaanottotarpeet, terveydenhoito. Tässä on vielä joitakin asioita, joista ei ole sovittu, mutta suurista asioista kyllä. Emmekä sataprosenttisesti tietenkään sovi joka ikisestä yksityiskohdasta, koska meidän täytyy sitten rinnastaa tämä tähän liittyviin prosessoihin, asetuksiin, Dublinin määritelmiin ja muihin, joten Tämä on vähän monimutkaista työtä. Hyvin kuitenkin edistytään ja olen vakuuttunut siitä, että voimme päästä sopimukseen näistä kompromisseista. Ja näin voidaan mennä äänestämään. Kiitos Sofi. Ja sitten varjoesittelijät Poliesi EPPn puolesta. Eh, presidente, innanzitutto mi sembra... Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää tietystä työstä, siitä, että on koottu yhteinen eri ryhmien kantoja, mikä oli ollut helppoa, kuten todettiin. Joitakin asioita on tehty, voimme tukea yksi aina oikeudellinen viranomainen, joka on se taho, jonka puoleen voidaan kääntyä. Mitä tulee sitten vapauksen rajoittamisen kieli, kurssit, alaikäiset ja muut koulutustarjouksia, jotka liittyvät siviilioikeuden alueeseen, mutta, mutta pääsy työmarkkinoille ei tapahdu välittömästi. Tätä me emme voi tukea. On käynnissä neuvotteluja, on käyty keskusteluja varjostelijoiden kokouksessa tästä asiasta, mutta tätä päätöstä me emme voi tukea. komission ehdotuksessa viisi 12, 2, 2 kohdassa. Siinä puhutaan, että yhteyksissä toisissa olevista syistä työmarkkinat voivat, voidaan tiettyjä työpaikkoja työpaikkoja ottaa vastaan, mutta olemme tehneet tar- tarkistuksen 357, jonka mukaan kansalliset viranomaiset voivat yhdessä alueellisten viranomaisten kanssa hyväksyä työllistämisen ja vapaaehtoisesti ja sosiaalisissa toiminnoissa, joita, jotka palvelevat yhteiskuntaa, niitä voidaan selittää tähän ja ne voivat osaltaan edistää parempaa kotoutumista. Tämä oli se meidän ehdotuksemme. On laadittu kompromissia, näistä on yritetty tehdä, mutta me olemme siihen tyytyväisiä. Kiitos ST-ryhmän varjostettelijan Kati Piri. They're laughing about my name here. Kiitoksia. Täällä minun nimeäni naurataan. No, ensinnäkin haluaisin tukea esittelijää. Siitä tähän on halunnut keskittyä myönteisiin kannustimiin eikä niinkään rangais- rankaiseviin menettelyihin ja että vastaanotto-olosuhteita parannetaan kaikissa jäsenvaltioissa, mikä sinänsä vähentää kannustimia sille, että turvapaikanhakija muuttaa toiseen maahan. Lisäksi on hyvä, että meillä on suuri poliittinen tuki sille, että jäsenvaltiot pidättäisivät lapsia vain siitä syystä, että nämä ovat turvapaikanhakijoita. Toinen parannuskomissioehdotuksen on selvemmät määritelmät, paremmat turvamenettelyt, perusoikeudet, parannus oikeusapuun ja vapaat kielikurssit ihan ensimmäisestä päivästä lähtien. Ainoa asia, joka mielestäni täällä valiokunnassa pitäisi ottaa esille, koskee säännöstä työmarkkinoille pääsystä. Vaikka ymmärrän, että työnteko on paras tapa integroitua yhteiskuntaan, meidän tulisi kaikki mahdollisen keinoin estää sitä, että eurooppalaista turvapaikkajärjestelmää käytetään väärin ja siitä tulee talousmaahan, talouden perässä maahanmuuttajien äh, väärinkäytön areena. Euroopan komissio ehdottaa, että yhdeksän kuukauden entistä määräaikaa vähennettäisiin kuuteen kuukauteen ja esittelijä eh, esittää sitä, että työmarkkinoille päästään heti siitä päivästä lähtien, kun turvapaikkahakemus esitetään, koska on monia hakijoita, joilla ei ole perusteltuja hakemuksia. Lopputuloksena voisi olla se, että he voivat hakea turvapaikkaa, työskennellä muutaman kuukauden ja sitten palata alkuperämaahansa. Ja näin he ovat olleet jäsenvaltiossa ylipäätään varista syystä. Tiedän, että direktiivissä todetaan, että ne henkilöt, jotka ovat ähm, nopeutetussa prosessissa, eivät pääse työmarkkinoille, mutta saattaa syntyä tilanne, jossa tällainen kiirennetty menettely soveltuu hakijaan myöhemmin kuin silloin, kun hakemus esitettiin. Ja tästä syystä hyvä puheenjohtaja SED-ryhmä ehdottaa, että työmarkkinoille pääsy tarjotaan sen jälkeen, kun nopeutettu menettely on otettu käyttöön ja se on viety päätökseen, eli kahden kuukauden sisään. Se takaa sen, että vain ne, jotka todennäköisesti saavat turvapaikan, pääsevät työmarkkinoille ja samalla sitten kahden kuukauden kuluttua pääsy turva, työmarkkinoille on valtava kannusti nopeampaan integroitumiseen. Jään odottamasta, että voimme työskennellä yhteistyössä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. And for the easy... E- ECRn varjosettelejä on halla olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää kunnianhimoisesta asenteesta ja kovasta työstä. Valitettavasti hänen lähettämistapansa on sellainen, että ECR ei voi tukea suurinta osaa kompromisseja. Päähaasteemme on turvapaikkajärjestelmän laaja käyttö talouspakolaisuuden takia ja toisaalta sitten edelleen liikkuminen suotuisamman kohtelun perässä. Välimeren yli tullaan paljon ja me täällä on luotu kannustimia niille, jotka haluavat tulla. Kyllä pitäisi olla perusoikeuksia turvapaikanhakijoille, mutta nämä oikeudet eivät pidä sisällään oikeutta valehdella tai rikkoa sääntöjä tässä pitää olla tasapaino ja velvollisuuksien ja oikeuksien välillä. Meidän pitää harmonisoida standardemme, mutta harmonisoitujen standardeja pitäisi olla sellaisia, että ne ovat realistisia kaikissa jäsenvaltioissa taloudellisesti ja muuten. Jos standardit ovat liian anteliaita ja kunnianhimoisia, niitä ei saavuteta ja jotkin jäsenvaltiot ovat silloin houkuttelevampia kuin toiset. ECR laajasti tukee komission ehdotusta, mutta siinä on kyllä paljon parantamisen varaakin. Valitettavasti mietintöluonnos ei vie asiaa oikeaan suuntaan. Yksi äh, iso huolen, yksi iso kysymys on äh, hakijoiden pidätämisen mahdollisuus, jotta he eivät pääse pakenemaan. Tämä ehdotus rajaa tätä mahdollisuutta liikaa. Käytännössä viranomaisten on mahdollisuus mahdotonta todistaa, että hakija aikoo paeta tai että hän on kadonnut. Erityisen ongelmallista on kategorinen kielto pidättää alaikäisiä. Nämä ovat usein 16- tai 17-vuotiaita miehiä, nuoria aikuisia siis, tai aikuisia, jotka väittävät olonsa 16-17-vuotiaita. He, he ovat ongelma myös yleisen järjestyksen kannalta ja tämä oli, olisi yksi syy pidättämiselle. Joissakin jäsenvaltiossa melkein kaikki alaikäiset, joiden hakemus on hylätty, katoavat. Me, meille ei sovi pitkä ja edelleen jatkuva luettelo hakijoista, joilla on mahdollisesti erityisiä vastaanottotarpeita lapset raskaana olevat, vammaiset ja kidutuksen uhrit, heidän pitäisi olla luettelossa, mutta kompromississa yksi on myös yksin olevat naiset, teini-naiset, lesbi, lesbot, homot, transseksuaalit, ei-uskovaiset, uskonnolliset vähemmistöt ja mitä kaikkea muuta vielä – Lisäksi kompromississa 19 on kategorinen kielto pidättää henkilö, jolla on erityisiä vastaanottotarpeita. Eli käytännössä on mahdotonta pidättää ketään, vaikka olisi sellainen tilanne, että pidätys olisi tarpeen. Me tarvitsemme sääntöjä sellaisiin sellaisia hakijoita varten, jotka lähtevät oleskelupaikastaan tai rikkovat vastaanottokeskusten sääntöjä tai eivät halua osallistua integraatiotoimiin. Artiklassa 19 kohdassa 1 määrätään päivärahan vähentämisestä tällaisessa tapauksessa. Kompromissitarkistuksessa 17 kuitenkin lisätään ehto, siteeraan, jolla samalla kuitenkin taattaisiin oikeanlainen elintaso. Tämä mielestäni lisää tämän seuraamuksen tai vähentää tämän seuraamuksen pelottavuutta. Minä en esimerkiksi Suomen kansalaisena voi saada sosiaalietuuksia, jos en noudata tiettyjä sääntöjä Tämän pitäisi päteä myös turvapaikanhakijoihin. Nämä vaatimukset eivät ole suhteettomia, eikä pitäisi olla mitään perusteltua syytä sille, miksi turvapaikanhakijat eivät voisi noudattaa näitä sääntöjä. Me olemme esittäneet useita tarkistuksia, joilla haluamme korostaa turvapaikanhakijoiden velvollisuutta äh, helpottaa hallinnollista taakkaa ja me tällä tarkistuksella haluamme vähentää tämän järjestelmän houkuttelevuutta niille ihmisille, jotka eivät tarvitse suojelua. Toivottavasti nämä tarkistuksemme saavat huomiota osakseen. Kiitos ja sitten Cornelia Ernst-Kue NGL-ryhmän puolesta. Ensinnäkin haluaisin edelliselle puheelle sanoa, että tässä on kysymys vastaanottodirektiivistä eikä pelotteludirektiivistä. Siinä on pieni ero jonka pohjalta pitäisi toimia. Euroopan unioni on tietoisesti päättänyt jo ennen kuin me täällä istuimme tällaisesta vastaanottodirektiivistä, jossa on kysymys pakolaisten vastaanottamisesta ja sen järjestelystä. Tätä varten tämä direktiivi on olemassa, joten tarkoituksesta varmastikaan ei se kovin tarvitse puhua. Toiseksi sitten minä uskon, että se, mitä olemme nyt saaneet eteemme on jotain, mitä voidaan puolustaa, on, se on puolustamisen arvoista. Jos me saisimme vain osan tästä lävitse, se merkitsisi edistysaskelta pakolaisten elämän kannalta, jotka tulevat Eurooppaan. Ja minusta esittelijän äh, ansiota on se, että täällä on kovasti pohdittu asioita, joita ovat ottaneet esille kansalliset, mutta myös niitä asioita, joita esivaltiot ovat ottaneet esille, eli ei ole käsitelty asiaa yksipuolisesti. Jos katsomme näitä erityisryhmiä, joista jatkuvasti on puhuttu ja ovat toistuvasti olleet keskustelun kohteena, olisi hyvä, jos sanotaan, että kysymys on ihmisistä, joilla on erityistarpeita, että ne ovat nuo tarpeet, että niitä, nuo ryhmät, niitä täytyy katsoa. Ei kysymys ole pelkästään rahoituksesta, voi kysymys yksittäistä naisista, ja kysymys ole välttämättä rahoituksesta tai rahallisesta tuesta, mutta on paljon yksinäisiä naisia, jotka jo matkalla ovat tehneet riittäviä kokemuksia ei pelkästään kotimaassaan, joten tulee monia naisia esimerkiksi Irakista ovat Daeshin kohtelun alaisuudessa päätyneet tällaisen tilanteeseen, jossa tarvitsevat erityistarpeita. Nämä ryhmät, että niitä on, että niitä, näitä ryhmiä katsotaan ja sitten todellakin tehdään päätöksiä tietysti henkilö, henkilötapa, henkilötapauksittain, mutta suurin arvostelu, jota viime vuosina on ollut, on juuri sitä, mikä on liittynyt tähän. Tämä on, mitä tulee sitten perheeseen ja perheen yhteyteen, on tietysti myönteistä. <clears throat> Se johtaa siihen, että tällainen sosiaalinen osallistuvuus saa aivan toislaisen merkityksen kuin olemme aiemmin käsittäneet, että sitä pidän hyvänä. Sitten kielet. Niin kyllä on hyvä, että on olemassa kielikursseja, että niitä täytyy olla, että ne kirjataan tänne ja pitää sitten katsoa vielä sitä, mikä on kustannukset, joita kielikurssista syntyy, miten näihin kustannuksiin tulee osallistua. Nyt erona niihin erotuksiin, joita on, että vähintään tai ainakin siis vähintään kielikurssien täytyisi olla ilmaisia, jotta ylipäätään jotenkin voi selviytyä jossakin jäsenvaltiossa, täytyy selviytyä kielellisesti. Tämä on asia, jota on helppo itse kuvitella. Ja uskoakseni tässä meidän pitäisi valita se tie, että ne olisivat ilmaisia saapuville. Sitten muut alueet meillä on ongelma, joka liittyy artikloihin, artiklaan 16, on selvää, että me emme pidä tätä hyvänä siitä syystä, että minä henkilökohtaisesti en luota siihen, että jäsenvaltiot eivät tätä häpeämättömästi käyttäisi hyväkseen. Ja se, että tämä voi mahdollisuus, että jäsenvaltiot katsovat, että tämä on jonkinlainen velvoite, tämä on kohta, josta, johon me emme ole kovin tyytyväisiä. Sitten pidätykset. Kaikki tietävät, että meillä vasemmistossa Tämä on ongelma. Tähän on otettu ehtoja, jotka liittyvät alaikäisiin tai sitä, että on aiemmin tutkittu erityiset tarpeet, mitä voidaan pitää edistysaskelena. Tällä tasolla voimme tätä asiaa käsitellä. Sitten työelämä. Me puhumme nyt asiasta, jota ei ole edes olemassa. Jos katsotaan tilannetta vaikka Saksassa. Minun alueelleni tuli lääkäri Syyriasta, hyvin koulutettu. Hän ei voinut ensi hetkestä lähtien tehdä työtä. Se ei käynyt. Ensin piti oppia kieltä, hänen piti selvittää se, missä hän ylipäätään oli, mitkä ovat työolosuhteet. Hänen piti asteittain sopeutua erinäisiä kuukauksia, mutta sitten yksi sairaala oli valmis ottamaan hänet aluksi harjoittelijaksi ja tätä kautta avata hänelle mahdollisen työelämään. Tämä kenties on nyt esimerkki tapauksesta, joka jossa henkilö on korkeasti koulutettu, mutta jolla kuitenkin voisi olla mitä parhaimmat mahdollisuudet sopeutua työmarkkinoille. Joten tä- tässä meidän pitäisi pystyä tällaiseen rakentamiseen, jos me emme nyt monen kuukauden tee asiassa yhtään mitään, että tapahdu pitää, silloin voi syntyä aivan toisenlaisia mm, pakkotilata myöskin ehkä myös houkutteita toimia nopeasti ja opetella kieltä. Minusta tämä on erittäin hyvä asia. Sitten on muitakin asioita, jotka kenties olen unohtanut. Mutta on hyvä, että me katsoisimme sitä, mitä Dublinista seuraa, että me nyt kaikkia lyö lukkoon. Meidän täytyy katsoa, miten suhtaudumme siihen. Nyt minun puhelimeni soi, joten kiitos. Do you want to take that? Haluatko vastata siihen? No, saimme kyllä perusideat tästä irti ja tässä tuli myös edelliseen puhujaan selkeä kontrasti. No, tässä vain faktat totesin, en mitenkään kommentoinut. No joka tapauksessa. Cornelia, saitko puheenvuorosi loppuun asti? Seuraavaksi Puudel vihreiden ryhmän puolesta. Kiitoksia. Odottelen, että saatte kuulokkeet päähänne ehkä. Niin, haluan ensin alkuun kiittää Sofiita hyvin tehdystä työstä, kompromissin suhteen ja hyvästä yhteistyöhengestä ryhmässä ja tietysti varjoesittelyiden kanssa. Tämä on mielestäni yksi kaikkein tärkeimmistä direktiiveistä ja kaikkein tärkein lainsäädännön ala, jota me tässä suuressa turvapaikkapaketissa käymme nyt jälleen kerran läpi. Aika äskettäinhän se hyväksyttiin, mutta kaikki ne näiden uudistuksen, niin mielestäni tämä on aivan äärettömän tärkeä direktiivi. Meillä ei tule missään tapauksessa olemaan samankaltaiset vastaanolosuhteet jäsenvaltioissa. Ja silloin meillä onkin se tilanne, jota kaikki pelkäävät, eli turvapaikka, shoppailu, me tarvitsemme, emme aivan samankaltaisia, mutta ainakin minimitasoltaan samankaltaiset vastaanotto-olosuhteet. Ja meidän täytyy parantaa järjestelmää. Me meidän täytyy myös huolehtia siitä, että kaikki jäsenvaltiot todellakin noudattavat sitä lainsäädäntöä, joka niillä jo on. Tässä ehdotuksessa on paljon hyvää, varsinkin sitä verrataan siihen, mikä tilanne on ollut aiemmin. Valitettavasti lasten ö, säilytysolosuhteet ovat vielä avoimena. Tämä on asia, jota mm, ja se, mitä tässä tällä hetkellä on ehdotettu, on asia, jota me emme voi hyväksyä. Yksi kysymys, joka minulle on äärimmäisen tärkeä, mm, on kysymys niistä turvapaikanhakijoista, jotka ovat työskennelleet siinä maassa, jossa ovat olleet, mutta mutta sitten saavat työluvan turvapaikka, turvapaikan sijaan. Minun mielestäni tämä kannattaisi ottaa esille. Meillähän on olemassa tämä kaltainen järjestelmä Ruotsissa. Selvitän teille, miten se toimii. Se merkitsee sitä, että se, joka on turvapaikan hakija, ja viranomaiset ovat sitä mieltä, että ei hänen asiansa voida käsitellä neljän kuukauden sisällä loppuun – tuo henkilö voi saa, saada poikkeusluvan, poikkeuksellisen työluvan, mikä merkitsee sitä, että jo päivästä yksi alkaen voidaan ryhtyä työskentelemään, jos turvapaikkahakemuksen käsittely menee pitempään. Ja sitten tuo henkilö on työskennellyt tietyn määrän kuukauksia ja sen jälkeen voi vaihtaa ikään kuin jonoa. Se ei ole enää turvapaikanhakija jonossa, vaan työpaikka e, jonossa. Se on johtanut siihen, että moni on hakenut työ, turvapaikkaa pyrkiäkseen työmarkkinoille. Samalla meillä on mahdollisuus myös matalalla koulutetuille hakea työtä. Ja näin me olemme purkaneet paineita tästä turvapaikkajärjestelmästä. Tämä on tärkeä järjestelmä ja Ruotsissa meillä tällainen on jo ja se ehdotus, mitä me ehdotamme, ei se mikään pako ole, mutta se, siinä on kysymys siitä, että jäsenvaltiot saavat toimia toisella tavalla. Mielestäni on tärkeää, että näin tehdään. Ja sitten tässä on tällainen esto tiettyjen kuukausien ajan, jos, jäsen, jos viranomaiset ovat sitä mieltä, ja Katihan puhui tästä hieman, puhui kahdesta kuukaudesta, selkeästi perusteettomat hakemuksethan raukeavat, koska ajatellaan, että asia voidaan käsitellä tämän määräajan puitteissa. Mielestäni tämä on aivan valtavan tärkeä muutos. Ja se johtaa siihen, että kärsimyksen määrä kyllä vähenee, ainakin niiden kohdalla, jotka ovat todella turvapaikanhakijoita. Turvapaikan saaminen on vaikeaa. Jos henkilö tulee Afganistanista, tänä päivänä yleensä ei saada turvapaikkaa. Jotkut saavat, mutta muut eivät. Ja ymmärrän, että jos tulee Afganistanista, niin hän hakee turvapaikkaa ensisijaisesti, koska hän tulee sotaa käyvästä maasta, mutta nyt kun täällä on niin paljon ihmisiä, jotka tulevat täällä, niin hyvin usein afganistanilaisiin suhtaudutaan talouspakolaisina. Siitä syystä mielestäni tämä on erittäin tärkeä uudistus, joka voitaisiin tehdä, ja näin voitaisiin kehottaa jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tämänkaltainen säännöstö omissa maissaan. Mutta lähden siitä, että jatkamme keskustelua tästä asiasta varjosittelyn kokouksissamme. Enkä suinkaan ole luopunut toivosta sen suhteen, että me löytäisi hyvää mallia toimimiseen. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi Sofia. Tai puheenjohtajavaltion edustaja ehkä ensiksi. Pyydän anteeksi. Rova Abela. Puheenjohtaja, arvoisat eh, jäsenet, haluan kiittää esittelijää, varjoesittelijöitä edistyksestä, jota on saavutettu tässä asiassa. Haluaisin myös käyttää tilaisuutta antaakseni teille tietoa siitä, mitä edistystä on tapahtunut neuvostelun valmistelevissa elimissä tämän asian osalta. Ensimmäinen esityksen tarkastelu saatiin turvapaikkatyöryhmässä Sovakian puheenjohtajakaudella vietyä päätökseen. Malta puheenjohtajakaudella lukuisia tämän direktiivin artikloita tutkittiin temaattisen lähestymistavan puitteissa. Ja nämä keskustelut käyttiin kolmen aiheen puitteissa. Takuut niille, joilla on erityisiä tarpeita, lisää eteenpäin liikkumisen estäminen ja myöskin kansainvälinen suojelun saajat ja turvapaikka. Näistä asioista keskusteltiin 16. maaliskuuta turvapaikkatyöryhmässä ja tuossa keskustelussa nousi esille, että lähestymistä on tapahtunut nyt lukuissa, lukuista kannalta katsottuna tämän esityksen osalta kuitenkin tärkeitä elementtejä on edelleen, jotka vaativat lisäkeskustelua. Määräykset, jotka liittyvät turvapaikanakijan pääsyyn työmarkkinoille, samoin kuin toimenpiteet, joilla pyritään estämään liikkuminen edelleen. Toiseksi edistystä on saavutettu elementeissä tässä, jotka ovat sellaisia, että ne ovat riippuvaisia siitä, mitä edistystä tapahtuu muissa asioissa, eli Dublinissa, Dublinin sitä koskevien asetusten osalta. Seuraava keskus tullaan käymään turvapaikkakeskustyöryhmässä toukokuussa. Thank you very much. Kiitos paljon. Haluaako komission edustaja käyttää puheenvuoron? Briefly. Thank you. Kiitos. Minäkin haluaisin kiittää ensinnäkin esittelijää mietintöluonnoksesta ja kiitos näistä mielenkiintoisista tarkistuksista. Olimme hyvin tyytyväisiä mietintöluonnokseen. Se pitää yllä tasapainon, joka komissio yritti saada aikaiseksi eri ehdotusten tavoitteiden välille. Edelleen liikkumisen rajoittaminen, integraatio ja standardin harmonisointi. Olemme luottavaisia sen suhteen, että tarkastusten avulla pystymme pitämään yllä tämän tasapainon. Olemme pistäneet merkille, että monet tarkistukset korostavat menettelytakeita ja kotouttamistoimia, jotka ovat myös komission päätavoitteita. Haluaisin lisäksi mainita, että olemme hieman huolestuneita siitä, että monet tarkistukset menevät meidän mielestämme että koskevat tekstin osia, joissa ne eivät olisi hyväksyttävissä, koska kyse on kuitenkin uudelleen laadinnasta. Ja jos mm, siis tarkasti noudatetaan uudelleen sääntöjä, niin tällaiset tarkistukset eivät olisi sallittuja. Tässä kaikki minulta. Kiitos. Sitten seuraavaksi Sofia. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvät kollegat kaikista näistä puheenvuoroista ja kiitoksia myös miellyttävästä yhteistyöstä tiimissämme. Muutama asia. Ensinnäkin minulle tällainen tärkeä periaate ei ole niinkään ideologinen, vaan se, että ihmisiä tulee kohdella samalla tavalla kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Ja muistakaa, etteivät ihmiset ole mitään enkeleitä. Täytyy olla siis keppiä ja porkkana. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin se, että ihmisille tulee antaa sellaiset elinolosuhteet, jotka meidän mielestämme ovat arvokkaat. Ja jos nyt kollegat tätä ihan rehellisesti katsotaan, niin monet pakolaiset äh, asuvat sellaisissa olosuhteissa, jotka ovat äh, alla kaiken näköisen tason ihan lievästi sanottuna. Ihmiset ovat talviolosuhteissa, teltoissa, jota ei edes oikein voi teltaksi nimittää, minusta se on häpeällistä Euroopassa. Toiseksi mielestäni on myös hyvin tärkeää, ettei pelkästään tässä mietinnössä, vaan koko tässä turvapaikkajärjestelmän uudistuksessa katsotaan asiaa, sillä mielestäni Euroopan unionin täytyy varustautua oikean turvapaikkapolitiikan turvin, jotta se voi olla riippumaton kolmansista maista. Mehän kaikki näemme, miten vaikeat suhteet ovat Turkkiin, ja minusta on erittäin epämukavaa se, että pitää luottaa noin epävakaaseen ja yhä epädemokraattisempaan hallitukseen. Tietysti meidän täytyy tehdä yhteistyötä muiden maiden kanssa, mutta meidän täytyy kyetä vastaanottamaan ihmisiä tänne ja kotouttamaan heidät mahdollisimman hyvällä tavalla. Kolmanneksi tässä on kysymys kansainvälistä suojelua hakevasta hakijoista. Tässä ei ole kysymys työvoiman muutosta, mutta täytyy myös huomioida se, että kun ei ole olemassa mitään oikeita laillisia työvoiman muuttoväyliä, ihmiset yrittävät hyväksikäyttöjärjestelmää. Näinhän ihmiset haluavat tehdä. Eikä heitä oikein siitä voi syyttää. Eiväthän he rikollisia ole sen takia, että haluavat parantaa elinolosuhteitaan. Siitä huolimatta turvapaikkajärjestelmää ei ole suunniteltu työvoiman muuttoon. Ja tästä syystä teidän mietintönne sinisestä kortista on niin tärkeä. Meidän täytyy tämän turvapaikkajärjestelmän kanssa rinnan luoda juridisia väyliä työvoiman muutolle. Ja minusta on aina hiukan paradoksaalista se, että ne, jotka kaikkein äänekkäämmin kritisoivat ihmisiä turvapaikkamenettelyn väärinkäytöstä, ovat myös niitä samoja henkilöitä, jotka eivät halua puhua laillisista maahanmuuttoväylistä. Molempia ei kuitenkaan voi saada sekundääriset liikkeet, kaikki olemme samaa mieltä siitä, että haluamme niitä rajoittaa. Ja sitten kysymys on, että käytetäänkö niitä rajoittamiseksi porkkana vai keppiä. Ainahan jonkun verran keppiä tarvitaan ja edustaja Halla-aho kyllähän tässä nyt on sanktioelementtejä mukana. Eihän nyt ole kysymys siitä, että ihmiset voivat tehdä ihan mitä huvittaa ja paita prosessia niin paljon kuin haluavat ilman minkäännäköisiä seurauksia. Eihän se ole kerta kaikkiaan totta. Tässä on vapautta rajoittavia menettelyitä, mahdollisuus pidätykseen, mutta olemme sitä mieltä, että kaiken täytyy olla oikeasuhtaista ja kohtuullista ja ennen kaikkea tehokasta. Sen tiedon pohjalta, jota saamme, on aivan selvää, että sekundaariset liikkeet ovat lähinnä näiden työntövaikutusten seurauksia. Ihmiset, jotka asuvat huonossa olosuhteissa, todennäköisemmin muuttavat toiseen maahan. Ei sitä syystä, että heitä vetäisi puolensa kuin tietty maa, mutta he haluavat asua jossain, jossa elämän taso on kohtuullista. Eli jos tässä on kilpailu pohjalla jäsenvaltioiden välillä, niin se mitä tehdään on, on, että itse asiassa nimenomaan rohkaisemme näitä, eh, näihin sekundaariliikkeisiin, jota juuri haluamme rajoittaa. Tämä on kaikkein tärkein kysymys. Miten kaikki poliittiset ryhmät ovat ottaneet esille kysymyksen, jonka avulla lyhennetään sitä ajanjaksoa, jolloin työmarkkinoille ei päästä. Ainakin olemme siis samaa mieltä tästä suunnasta. Ja kyllä minä ymmärrän, miksi tämä aiheuttaa epämukavuutta. Samalla haluaisin huomauttaa kuitenkin sen, että myös niissäkin maissa, joissa ihmiset välittömästi tai hyvin nopeasti pääsevät työmarkkinoille, jossa on kattavia työpaikan löytämisen avustusohjelmia, niin parhaimmillaankin 20 prosenttia turvapaikanhakijoista saa työpaikan. Tämä siis niissä maissa, joissa on parhaat tulokset. Miten tästä, mistä tässä siis oikein puhutaan? Ihmisten mahdollisuudet tai hakijoiden mahdollisuudet löytää työpaikka ovat minimaaliset. Esteet ovat valtavia. Se, mitä me ehdotamme, että vähän vähennettäisiin näitä esteitä ja maksimoitaisiin nämä minimaaliset mahdollisuudet. Ei tässä mihinkään muuhun pyrätä. Ei tässä puhuta siitä, että tulee joku valtava virta ihmisiä työmarkkinoille. Vaikka saataisinkin aikaiseksi kymmenenkin, jopa 15 prosentin lisäys siihen, että ihmiset yhden kahden vuoden kuluessa löytävät työpaikan, niin siitä olisi jo etua, koska henkilöllä on työtä, hän on itsenäinen, hän ei joudu luottamaan sosiaaliturvaan eikä todennäköisemmin joudu ongelmiin. Eli kaikkien meidän etujemme mukaista on se, että ihmiset toimivat mahdollisimman nopeasti. Kaksi lisäkommenttia. Periaate, josta me emme päättäneet alussa, mutta minusta tuntuu, että tämä nyt on tulossa esiin näiden keskustelujen seurauksena, samanvertainen kohtelu kansa, muiden kansalaisten kanssa, ei parempi, ei huonompi. Ja lopuksi haluaisin huomauttaa vielä siitä, että meidän täytyy aina pitää mielessämme se, että meidän lopullinen mietintömme sellaisena kuin sitä äänestetään täysistunnossa ei ole kolmikantaneuvottelujen tulosta, vaikka täysin tuen ja kiitän valtan mm, valtiota erinomaisesta työstä. Tiedämme, että on joitakin jäsenvaltioita, jotka vievät eteenpäin neuvoston kantaa juuri päinvastaiseen suuntaan. Ja tästä syystä meidän täytyy ottaa myös se huomioon, että me äänestämme tässä periaatteistamme, vakaumuksestamme ja samalla tiedämme, että ryhdymme neuvotteluihin, jossa neuvosto on äärikantaa, joten eh, se ei ole se lopputulos, josta äänestämme. Meillä on lisäkokous vielä Strasbourgissa todennäköisesti ja sitten viemme tämän paketin päätökseen. Olen ehm, varma siitä, että voimme päästä sopimukseen tarkistusten enemmistöstä ja sitten voimme valmistella äänestyksen. Kiitos paljon. Kiitos esittelijälle ja kiitos varjoesittelijöille tästä hyvin tasokkaasta keskustelusta oikeusperusta on turvapaikka oikeusperusta eikä työmarkkina oikeusperusta. Empel-valiokunta halusi myös osallistua ja meidän piti erottaa nämä kaksi oikeusperustaa selkeästi. Kuten sanoitte, mm, tässä on kuitenkin ongelmia, koska ei ole laillisia maahanmuuton reittejä. Tämä tekee tästä asiasta vieläkin monimutkaisemman. Hyvä, että näin kattavasti keskustelimme tästä. Kiitos sinulle ja varjoesittelijöille tästä yksityiskohtaisesta keskustelusta. Äänestys pidetään 24.–25. päivä huhtikuuta tässä valiokunnassamme. Seuraavaksi esitelmä esityslistan kohdassa 17. Kollegat, kuten tiedätte, Europol perusti viime vuoden helmikuussa eurooppalaisen ihmisten salakuljetta tutkivan keskuksen, jotta se pystyy torjumaan järjestettyjä tai järjestäytyneitä rikollisjärjestöjä. Nyt tämä keskus on esittänyt toimintakertomuksensa ja on hienoa, että meillä on täällä herra Krepinko, tämän keskuksen johtaja, joka kertoo nyt keskuksen toiminnasta ja tuloksista. Herra Krepinko, tervetuloa. Onko kaikki valmista, jotta voimme näyttää nämä diat? Hienoa. Tervetuloa siis, herra Krepinko. Te olette siis Europolin ihmisten salakuljetustutkivan eurooppalaisen keskuksen johtaja ja te esittelette nyt keskuksen tuloksia. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. On sanomattakin selvää, että minulla on suuri kunnia olla puhumassa täällä teille tänään. Ennen kaikkea kun on näinkin tärkeästä asiasta kyse kuin ihmisten salakuljetus rikolliset häikäilemättä käyttävät hyväkseen tätä epätoivoista tilannetta, jossa maahanmuuttajat ovat. Minun esitelmäni on aivan lyhyt katsaus menneisyyteen ja sitten puhun hieman myös nykytilanteesta ja tulevaisuudestakin. Eli minun ei tarvitse palata historiassa pitkälle taaksepäin eikä kertoa tarinoita siitä, miten maahanmuuttovirrat ovat muuttaneet rikollisjärjestöjen maisemaa Euroopassa. Me olemme nähneet rikollistoiminnan kasvavan ja Europolin oli lisättävä kapasiteettiaan ja mietittävä lähestymistapansa tähän ilmiöön. Siksi vuosi sitten perustettiin Euroopan ihmisten salakuljetusta tutkiva keskus ja haluaisin tehdä selväksi, että meidän ainoa keskittymis- tai painopisteemme ovat järjestäytyneet rikollisjärjestöt, järjestäytynyt rikollisuus liittyen maahanmuuttajien salakuljetukseen. Eli muutama viikko sitten juhlimme yksivuotispäiväämme ja meillä on siis sekä kansalliset yksityt, yksiköt että maailmanlaajuiset partnerimme ja olemme keskustelleet siitä, miten toimia tulevaisuudessa. Puhun hieman myöhemmin vuoden 2016 tuloksesta, mutta haluaisin ensiksi keskittyä muutamiin peruslöytöihimme Nimittäin olemme sopin, olleet samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme emme pelkästään kansainvälistä yhteistyötä, vaan myös monialaisen lähestymistavan, sillä lainvalvonta on vain yksi ulottuvuus tässä ilmiössä. Me sovimme, että me keskitymme operatiiviseen tukeen tutkinnoissa ja keskitämme muutamaan pilariin. Pitää ymmärtää, miten sosiaalista mediaa käytetään, maahantulijoiden salakuljetuksessa pitää ymmärtää ja torjua väärennettyjen väärien asiakirjojen käyttöä, mutta myös aitojen, mutta väärinkäsin joutuneiden asiakirjojen käyttöä maahantulijoiden salakuljetukseen ja sitten ähm, myös tämä dark web, darknetin käyttö salakuljetuksessa. Me olemme myös sitoutuneet siihen, että lisäämme edelleen tiedonvaihtoa, kun on kyse ei-EU-maista, ennen kaikkea Afrikan maista, sillä Keski- keskisen välimeren reittiä käytetään nyt ennen kaikkea, mm, sitä käyttävät siis etenkin maahantulijoiden salakuljettajat. Hieman nyt siitä, mitä EUn jäsenvaltiot ja Europol tekivät vuodesta 2016 vuonna 2016. Me olemme nähneet, että ihmissalakuljettajien määrä kasvoi luultavasti yli, tai huomattavasti yli 17 000 uutta tunnistettiin ja yhteensä heitä on noin 50 000. Ja lisäksi siinä kysyntä on korkealla ja mahdollisuus saada nopeaa rikollista hyötyä on valtava. Olemme saaneet ilmoituksen yli tuhannesta sosiaalisen median tilistä, joilla mainostetaan mm, maahantulijoiden salakuljetusta ja olemme yrittäneet ymmärtää tätä ilmiötä paremmin ja tukeneet jäsenvaltioita kun ne yrittävät torjua maahantulijoiden salakuljetustoimintaa verkossa. Olemme saaneet noin 12 000 operatiivista viestiä. Kuten tiedätte, Europol vastaa pelkästään vakavasta ja järjestäytyneestä rikollisuudesta siinä tapauksessa, kun siihen liittyy yli kaksi jäsenvaltiota. Yli 2500 väärennettyä asiakirjaa ilmoitettiin meille – Tähän ilmiöön me kiinnitämme erityisesti huomiota, sillä totta kai kyse on nyt maahantulijoiden salakuljetuksen ilmiötä, mutta kun on kyse tutkinnoistamme, niin väärennettyjä asiakirjoja ei to- toimita pelkästään EU-hun, vaan maailmanlaajuisesti. Näitä asiakirjoja ei, asiakirjoja ei käytetä pelkästään ihmissalakuljetukseen, vaan myös muuhun rikolliseen toimintaan. Olemme aloittaneet yli 2000 uutta tutkintaa. Ja olemme paikan päällä ennen kaikkea Kreikassa ja Italiassa ja tietysti myös jäsenvaltioissa, joissa meillä on mobiileja tiimejä. Eli meillä oli, meillä oli yli 1800 komennuspäivää viime vuonna. Yhdessä Frontexin kumppaneidemme kanssa me tutkimme näitä maahan tulijoiden tiedonhankintahaastatteluita. Niiden pohjalta yritämme ymmärtää paremmin, miten järjestäytynyt rikollisuus yrittää motivoida ihmisiä lähtemään liikkeelle. Yritämme ymmärtää, miten maksuja tehdään. Ja valitettavasti me kuulemme myös hirvittäviä tarinoita siitä, minkälaisissa olosuhteissa ihmisiä salakuljetetaan – EU-hun, mutta myös EUn sisällä. Me olemme joka viikko pitäneet operatiivisen kokouksen kumppaneidemme kanssa. Yksikään viikko ei kulunut, etteikö meillä olisi ollut tällaista kokousta. Me puhuimme tapauksista ja siitä, mitä seuraavia askeleita voisimme ottaa torjuessamme riko- järjestäytynyttä rikollisuutta. Ja 500 tapausta oli täysin Europolin tutkinnassa. Niissä oli siis mukana yli kaksi jäsenvaltiota ja kyse oli siitä, että yritimme keskeyttää suurien rikollisverkostojen toiminnan. Eli yritimme saada kiinni ei pelkästään nämä ihmissalakuljettajat, jotka kuljettivat ihmisiä, vaan myös ne henkilöt, jotka organisoivat kaikkea taustalla. Yhdessä jäsenvaltioiden lähetettyjen upseereiden kanssa olemme lähettäneet asiantuntijoitamme italialaisiin vastaanottokeskuksiin, mutta myös Kreikkaan ja vuoden ajan. Näin voimme lisätä toimintaamme ihmissalakuljetusta vastaan, mutta myös paremmin tehdä turvallisuustarkastuksia maahan tulijoiden kohdalla, jotta voisimme myös tarkistaa, ovatko jotkin heistä, jotkut heistä ehkä uhka EUlle. Ja 27 yhteistä operaatiopäivää on meille pidetty. Jotkut niistä olivat hyvin laajoja, EUn laajuisia viime vuonna. Eli Näihin operaatioihin osallistui sekä lainvalvontaviranomaisia, mutta myös tulliviranomaisia, ja näin puutuimme emme pelkästään ihmissalakuljetukseen, vaan muuhunkin järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Näin pystyimme lisäämään vaikutustamme järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan. Ja sitten tämä on se operatiivinen osamme. EMSCn toiminnassa on hyvin suuri strateginen osuus. Me emme pelkästään kerro toiminnastamme Euroopan parlamentille, vaan myös neuvostolle ja komissiolle. Se on osa työtämme. Me teemme edelleen päivittäisiä seurantaraportteja ihmisalakuljetuksesta jäsenvaltioissa ja kumppaneidemme kanssa Euroopassa, mutta myös maailmanlaajuisesti pidetään monia korkean tason tapaamisia, joihin me osallistumme. Ehkä muutama, muutaman niistä voin mainita. Yhdessä Frontex-kumppaneidemme kanssa olemme tavanneet afrikkalaisia laivanvaltaviranomaisia Nigerissä muutama viikko sitten. Siellä tutkimme mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä. On sanomattakin selvää, että me aina – keskitymme myös siihen, että tietosuojaan ja ihmisoikeuksien kunnioittamistaso on korkealla. Me ymmärrämme, että meidän on toimittava myös EUn ulkopuolella, jos haluamme torjua järjestäytynyttä rikollisuutta, johon kuuluu myös maahantulijoiden salakuljetus. Me olemme saaneet valtavaa menestystä aikaiseksi järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa EU:ssa, mutta meidän on vielä parannettava toimintaamme, kun puutumme rikollisjengien toimintaan EUn ulkopuolella. Me tarvitsemme myös EUn ulkopuolella kumppaneita, jotka pystyvät toimimaan rikollisuutta vastaan. Tämä on tehtävä tietysti kunnolla, kuten sanoin aikaisemminkin. Hieman tulevista toimista puhuinkin jo pyrkimyksistämme saada kumppanuuksia aikaiseksi tärkeiden maiden kanssa Afrikan mantereella. Me jatkamme näitä liikkuvia tukitiimejämme, jotka toimivat sekä jäsenvaltioissa että kolmansissa maissa. Näin pystymme palvelemaan lähellä asiakkaita. Eli saamme jaettua tietoa päätutkijoille paikan päällä. Tämän teemme pääkumppaneidemme kanssa. Frontexin mainitsinkin jo. EUNAFOR, EUNAFOR Med Sofia-operaatio on myös mukana EMSCssä. Ja me päivittäin tapa, jaamme tietoja tapahtumista paikan päällä. Ja lisäksi me teemme yhteistyötä Interpolin ja sen ison hankkeen ISON-hankkeen ja muiden kumppaneiden kanssa. Ja lisäksi toukokuun alussa me saamme uuden pohjan kansainväliselle yhteistyölle, mutta pidämme yllä tietysti tietosuojan korkeaa tasoa, sillä se on yksi niistä pääasioista, joka tekee Europolista niin menestyksekkään. Teemme parhaamme täyttääksemme Maltan julistuksen tavoitteet ja kiinnittääksemme erityistä huomiota keskisen välimeren reittiin. Yritämme siellä lisätä valmiuksia yhdessä kumppaneidemme kanssa, jotta voimme vahvistaa myös lainvalvontaviranomaisten roolia EUn ulkopuolella. Tässä lyhyt alustukseni tekemästämme työstä haluaisin korostaa, että aikaisemmin maahan, koskaan aikaisemmin ei ole tehnyt, tehty enemmän rikollistutkintaa maahanmuuttajien salakuljetuksesta, ei ole koskaan tehty myöskään enempää yhteistyötä, mutta paljon on työtä vielä edessäkin. Haasteita on myös edessä. Ennen kaikkea on kyse sellaisista järjestäytyneistä rikollisryhmistä, jotka toimivat EUn ulkopuolella. Tähän aiomme lähitulevaisuudessa keskittää voimamme. Olen valmis eh, kyllä mielelläni vastaamaan kysymyksiin, jos niitä on. Kiitos herra Krepinko. Meillä on hyvin tärkeää kuulla, mitä olette tehneet ensimmäisen vuotenne aikana. Meillä on, tai Euroopalle tietysti on tärkeä rooli ja meillä on tärkeä institutionaalinen roolimme Europolin suhteen. Siksi tämä ää, aihe on hyvin tärkeä jäsenille. Se on tietysti muutenkin tärkeää. Useat kollegat haluavat käyttää puheenvuoron ja kommentoida tai esittää kysymyksiä. Aloitetaan. Minä mainitsin juuri tämän institutionaalisen näkökulman. Aloitetaan Diaste Meralla. Meran puheenvuorosta. Hän tekee Euroopan asioiden parissa töitä. Ole hyvä. Yes, senior Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset myöskin herra Krepinkolle siitä, että hän on täällä ja, ja kertoo kansainvälisen valiokunnalle siitä menestyksestä, jota on syntynyt äskettäin tässä EMSCn toiminnassa sen lyhyen elinjään aikana, mikä on todellakin hyvin myönteistä. Olisi muutama kommentti ja muutama kysymys. Te viittasitte todellisiin mahdollisuuksiin yhteistyöstä Afrikan ja lähi maiden kanssa. Mainitsitte Nigerin, joka on strateginen piste – monimuotoisessa rikollisuudessa, jossa siellä kohtaavat nämä verkostot, jotka harjoittavat ihmisten salakuljetusta. Viime maanantaina entinen Ranskan sisäministeri ja Espanjan sisäministeri kävivät Nigerissä allekirjoittamassa pöytäkirjan Nigerin hallituksen kanssa, jossa viitattiin juuri siihen, että pyrittäisiin neutralisoimaan nuo verkot. Haluaisin nyt kuulla, oletteko te jotenkin osallisena tässä sopimuksessa, onko EMSC, EMSC myöskin mukana tässä. Sitten haluaisin esittää vielä toisen kommentin. Onko todellisia mahdollisuuksia kokemus rikoksen torjunnasta, ennenkin Afrikassa torjun, näiden verkostojen torjuminen, jotka käyvät kauppaa ihmisillä. Olen varma, että kenties vastataan tässä tai, tai kenties pidätte asioita luottamuksellisena, että pysty vastaamaan, mutta joka tapauksessa näettekö mahdolliseksi sen, että luotaisiin tällaisia ihmisantenneja, yhteyksiä tällaisiin kuumiin pisteisiin, eh, jotka ovat näitä siirtymäpisteitä, koska minun mielestä on parempi toimia niin, että jos ajatellaan näitä vastaanottokeskuksia Kreikassa ja Italiassa, koska olemme tässä loppuvaiheessa ajatellen taistelua, joka kohdistuu rikollisuuden torjuntamiseen. Ja näissä vastaanottokeskuksissa voitaisiin kenties pelastaa monia ihmisiä lähtien liikkeelle nimenomaan tästä. Ja sitten lopuksi vielä, onko teillä yhteistyötä Frontexin kanssa vai onko toimintaa rinnakkaista. Tämä on hyvin yksinkertaisesti kysymys, mutta ollaan kuitenkin lipuvassa sellaisilla alueilla, jossa toimin, toimivaltuus voi kohdata toisiaan. Eli haluaisin tietää hiukan tästä, mitkä ovat rajat ja myöskin me odotamme myöskin uutta oikeusperustaa. Tämä oikeusperusta on totta kai yhteydessä päivämäärään, joka on ensimmäinen toukokuuta. Silloin me saamme Europol-asetuksen. Ja silloin me sitten voimme katsoa sitä, miten koordinoida kaikkia näitä toimia tämän uuden asetuksen puitteissa. Kiitos. Ja onnittelut vielä kerran. Okay, thank you. And... Kiitos. Tekin mainitsitte näitä institutionaalisia kysymyksiä. Hyvät kollegat, meillä on pitkä puhujaluettelo ja 12 äänestetään, joten haluaisin pyytää, että kollegat pitäytyisivät kahden minuutin puheajassa. Seuraavaksi edustaja Jurek. Bardzo dziękuję i e, bardzo krótko. No, Kiitos. Voin puhua lyhyesti. Haluaisin kiittää teitä työstänne Kiitos Europolin työstä. Poliisialallahan on aina kyse lainvalvonnasta ja lain sääntövälineiden käytöstä, jota me olemme luoneet. Ehkä te voisitte sanoa, minkälaisia lainsäädännön muutoksia kannattaisi tehdä, jotta voidaan paremmin estää laitonta, laitonta maahanmuuttoa? Mikä olisi siis tehokkaampaa? Unioni on, ei nyt täällä parlamentissa, mutta muualla, tehnyt tällaisia aloitteita. Kaksi vuotta sitten huhtikuussa 2015 Euroopan neuvosto ehdotti infrastruktuurin muuttamista. Siis siellä sillä siellä, jossa näitä verkostoja syntyy, niin pitäisi lisätä valmiuksia, mutta paljonkaan ei saavutettu, ei myöskään YK puitteissa. Humanitaarista työtä tehdään, mutta tässä mahdollisuudet ovat rajalliset. Tämän halusin mainita. Myös YKssa tätä asiaa käsittelevässä foorumissa. Ennen kaikkea yhdistynyt kuningaskunta oli aktiivinen, sen halusin vielä mainita. Kiitos. Kiitos. Thanks a lot, Thank no, no. Sorry. Seuraavaksi Birgit. Niin ei sinä et ole seuraavaksi, vaan seuraavaksi kollega Ernst, Cornelia Ernst. No, Minulla ei mitään sitä vastaan, Miten äskeistäkään järjestystä vastaan, mutta no, hyvä. Tämä on jälleen kerran sellainen aihe, joka hiukan aiheuttaa vatsanpuruja. Nimittäin paras tapa estää ihmisten salakuljettamista on siinä, että luodaan laillisia väyliä Euroopan unioniin niille, jotka ottavat näitä saada palvelua, palvella käyttäjien tässä sanotaan mitään ihmisten tota, timanttien sallimista, vaan todellakin sitä, siis ihmisten, jotka tulevat eri alueilta Eurooppaan. Olen aina hyvin epäileväinen, mutta jos nyt puhumme näistä salakuljettajien verkostoista, haluaisin tietää, minkälaisia nämä verkostot ovat, kuinka monia verkostoja on paljastettu, ja mitä merkitsee se, että jos jokin verkosto paljastetaan, äh, niin Muodostuuko heti sen tilalle jotakin uutta? Miten nämä uudet rakenteet, jotka jälleen kasvavat, minkälaisia niissä tulee? Sellaista usein tapahtuu. Miten ne havaitaan? Miten, miten niihin suhtaudutaan? Voidaanko tämä estää? Miten te käsittelette asiaa? Voitteko sanoa jotakin rakenteista, jotka liittyvät salakuljetukseen, miten ne ovat verkottuneet keskenään, mistä ne lähtevät liikkeelle. Ja voitte kun sanon, että sitten liikkeelle siitä, että näiden toimintaa voidaan vähentää vai lisääntyykö tämä toiminta ajatellen olosuhteita alkuperämaissa, siis ajatellen nimenomaan salakuljettajien toimintaa näissä alkuperämaissa. Kiitos. Thank you, Cornelia. Kiitos, Cornelia. Seuraavaksi edustaja Stettina. E, Kiitos, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää tästä esitelmästä ja näistä selkeistä selityksistä. Minulla olisi kysymys, missä määrin Europol voi auttaa poistamaan tämän ihmisten salakuljetuksen keskiseltä välimeren reitiltä ja missä määrin Sofia-operaatio on auttanut teidän keskusta, keskustanne tiedoillaan? Kiitos. Seuraavaksi edustaja Kosta. Ja, vielen Dank für Kiitos. Minua kiinnostaisi, keitä nämä oikein ovat, jotka ovat tällaisen salakuljetustoiminnan takana. Mehän tiedämme eri raporteista, että osittain on kysymys ihmisistä, jotka aiemmin työskentelivät kalastajina, jotka sitten sitten kauppasopimuksen sopimusten vuoksi, joita Afrikan valtiot ja Euroopan unioni ovat tehneet, menettivät työpaikkojaan ja usein sitten päätyvät näihin muihin tehtäviin. Voitteko sanoa tästä jotain, voit sanoa jotakin siitä, niistä asiakkaista, joita tässä on mukana. Ja sitten lisäkommentti on sitten haluaisin, on selvää, että parhaiten taisteltaisiin tätä ihmissalakuljetusta vastaan sillä, että pelkästään puututtaisi tähän to, toimintaan, vaan myöskin näihin syihin, jotka johtavat pakoon. Onko teillä tietoa siitä, miten salakuljettajat konkreettisesti kohtelevat pakolaisia? On, tapahtuuko tässä, onko tietoa siis siitä, että tapahtuu jonkinlaisia sitä huonoa kohtelua. Mehän tiedämme sen, että pakolaisia laitetaan sellaisiin aluksiin, jotka eivät ole kunnolla merikelpoisia, mikä sinänsä on rikollista, mutta onko tietoa siitä, että tällaiset salakuljettaja järjestöt ovat jollakin tavoin myöskin muuten huonosti kohdelleet tai toimineet rikollisesti suhteessa näihin salakuljettaviin ihmisiin. Kiitos. Seuraavaksi Budil Valero. Ei mikrofonia. I'm replacing Jan today, and uh, we've been told... Minä sijastan Jania tänään ja niin meille on sanottu, että WorldCheck-tietokannan kysymys on myös, liittyy myös tähän aiheeseen. Niin anteeksi, minä unohdin tämän. Ennen kuin jatkat Puudel, minulla olisi pitänyt mainita jo tässä johdannossani, että budjetti vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Me olemme puhuneet näistä yksityisten tietokantojen käytöstä mukaan lukien WorldCheck, joten olisi hienoa, jos saisimme tästä vielä lisätietoja. Kiitos, että otit tämän esille. Kiitos. Kysymys kuuluu, Europol käyttää Thomson Reutersin yksityisiä tietokantoja joka vuosi lisenssin kautta. Meitä huolettaa tämä, sillä tämä tietokanta on hyvin kiistanalainen, sillä se usein linkittää yksilöt terrorismiin ilman, että on oikeussuojakeinoja tai oikeanlaisia perusteita. Me haluaisimme tietää, miten Europol käyttää World Check-tietokantaa jokapäiväisessä työssään. Voiko yksilö joutua kärsimään siitä, että hänen nimensä on tässä tietokannassa? Miten Europol varmistaa, että tiedot ovat oikeita? Onko ristiin varmistamista? Europol väittää, että avoimista resursseista saadet, saanut tiedot, kuten WorldCheckista saadut tiedot, ei, niitä ei käytetä äh, perusteena. Ja jos näin on, niin miksi Checkia sitten käytetään? Entä sitten Thomson Reutersin lisenssin maksut joka vuosi, paljonko ne maksavat? Ja mistä lähtien Europol on käyttänyt tätä tietokantaa. Komissio vastasi viime vuonna Sofian ja Janin kirjalliseen kysymykseen, että mikään EUn virasto ei käytä tätä tietokantaa ja selkeästi tämä vastaus oli väärä. Meidän pitäisi parlamentissa saada luettelo kaikista EUn virastoista ja instituutioista, jotka käyttävät tätä tietokantaa ja maksavat siitä lisenssejä. Mitä tulee maahantulleiden salakuljetukseen, niin minä uskon, että ainoa tapa estää ihmissalakuljettajia ovat lailliset reitit ja tavat tulla EU-hun. Tämä on paras tapa estää ihmissalakuljetusta. Ja ket, ketkä määrittelette ihmissalakuljettajaksi nämä salakuljettajat vai myös sellaiset ihmiset tai tahot, jotka auttavat esimerkiksi kirkot tai kansalaisjärjestöt, määritelläänkö heidätkin salakuljettajiksi? Mikä määritelmä on? Kiitos ja ehkä Wallcheckista voisitte kertoa vielä lopuksi, kun vastaatte kaikkiin kysymyksiin. Seuraavaksi edustaja Vergia. Merci, euh, monsieur le, le président. Merci à vous. Euh, Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Ja olen parlamentin esittelijänä ihmisoikeusvaliokunnassa. Käsittelemme maahanmuuttoa kolmessa maissa. Siitä syystä tämä puheenvuoro tästä aiheesta yhteistyö Afrikan maiden kanssa on ollut merkityksellistä, varsinkin niiden kanssa, joiden kanssa meillä on sopimus ja yhteistyö. Tai ei niiden kanssa hoideta aivan samoin ehtojen puitteissa kuin Länsi-Afrikan Länsi maiden kanssa. Itä-Afrika ja länsi afrika eroavat sen verran toisistaan. Siitä huolimatta mm, tässä on siis pieni ero joidenkin kollegoiden kanssa, naapurin mukaan lukien, kävimme Sudanissa viime joulukuussa. Ja tämän matkan aikana saimme kuulla paljon yhteistyöstä Europolin kanssa. Haluaisin siis kuulla siitä hieman lisää. Miten esimerkiksi Sudanin kaltainen maa tekee tällaista yhteistyötä? ja kun puhutaan siitä, että noudattaa ihmisoikeuksia, niin tiettyjä mm, varovaisuusmenettelyitä on syytä noudattaa, enkä ole varma, että tehdäänkö näin. Me emme myöskään tiedä, millä tasolla Sudanin viranomaiset ovat mukana ihmiskaupassa Sudanissa. Sudan on erittäin muuttuvassa tilanteessa tässä suhteessa. Eli olemme huolissamme näissä kysymyksissä. Lopuksi antaisin yhden esimerkin. Jo yhdeksän kuukauden ajan Vadan Vibere on nuori eritrealainen, joka on siis ollut vangittuna yhdeksän kuukautta. Kaikki paikan päällä olijat tietävät, että hän on syytön, että ei hän ole oikea henkilö ja että oikea henkilö edelleen on Sudanissa. Jopa Eritrean viranomaiset sanovat, että tässä ovat henkilöt menneet sekaisin. Eli Sudanin viranomaiset myös itse ovat todenneet, että tässä on erehdytty henkilöstä. Siitä huolimatta tämä nuori mies on edelleen vankilassa. Eli jos meillä on poliisiyhteistyötä, niin eikö tämä poliisiyhteistyön pitäisi ainakin toimia sillä tasolla, että tällainen syytön ihminen, joka on virheen takia, siksi että on erehdytty henkilöllisyydestä, on vankilassa yhdeksän kuukautta. Tai muussa tapauksessa tässä nyt kyllä jotain menee minulta ohi. Mikä on tämän yhteistyön todellisuutta. Mitä hyötyä siitä on, jos ei se edes kykene vapauttamaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat kuukausitolkulla vankilassa syyttömästi? Niin kyllä tästä aika iso kysymysmerkki tulee. Tämä äh, kysymys kyllä jättää minusta äh, erittäin suuren kysymyksen ilmaan. Puheenjohtaja, kiitoksia. Edustaja Wimberg. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tiedoista, joita saimme Europolilta. Me puhumme 50 000 salakuljettajasta. Se on uskomattoman paljon ja minä ymmärrän, että on vaikea saada heitä kaikkia kiinni. Mutta kysymys, jonka halusin esittää, on se, että me näemme, että maahanmuuttajavirrat ovat pienentyneet Turkista Kreikkaan, mutta lisääntyneet Libyasta Italiaan. Nyt äh, maaliskuussa on tapahtunut 57 prosentin suurun lisäys edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on hiukan pelottavaa. Ja voidaan nähdä, että monet, jotka harjoittavat tällaista pelastustoimintaa merellä, ovat vapaaehtoisia järjestöjä, jotka auttavat ja menevät yhä lähemmäksi Libyan rannikkoa. Ja 30 prosenttia niistä, jotka harjoittavat tällaista etsimis- ja pelastamistoimintaa, ovat vapaaehtoisjärjestöjä. Saksan tiedotusvälineestä luin, että, että jopa Frontexin johtaja on arvostellut sitä, että nämä vapaaehtoisjärjestöt harjoittavat enemmän tai vähemmän yhteistyötä ihmisten salakuljettajien kanssa. Haluaisin tietää, miten näette tämän asian. Näettekö te, että tämä on ongelma, ja jos, niin mihin aiotte ryhtyä? and uh, Birgit Sippel, please. Birgit Sippel seuraavana. Thanks a lot, Chair, and apologies. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin keskittyä kohtaan mietinnössä, jossa todetaan, että tällaiset tiedustelupalvelun puutteet korjataan parantamalla tietojenvaihtoa. En nyt jälleen kerran halua aloittaa sisäistä eurooppalaista keskustelua tietojenvaihdon ongelmallisuudesta, mutta kun puhutaan siitä, että torjutaan ihmiskauppaa, niin minusta me tarvitsemme myös lisätietoa sen suhteen, mitä on tapahtumassa alkuperä- ja kauttakulkumaissa – tässä suhteessa ensimmäinen kysymys on se, että onko meillä luotettavia lähteitä ja onko valmiutta tällaista maista ja halukkuutta työskennellä yhdessä kanssamme, jotta voitaisiin torjua rikollisjärjestöjä paremmin toiseksi. Palaan siihen, mitä muut kollegat ovat täällä esittäneet. Minusta on aivan selvää se, että Europol ja poliisitutkimukset ovat tärkeitä, jotta voidaan taistella näitä rikollisjoukkoja vastaan, mutta samalla kuitenkin vaikuttaa siltä, että se, että keskitytään pelkästään poliisiyhteistyöhön, ei täysin ratkaise tilannetta. Ja voisitteko todeta, että onko teidän tietojenne mukaisesti, kun puhutaan poliisiyhteistyöstä kolmansien maiden kanssa, niin ehkäpä on muita yhteistyömuotoja tukemassa tätä muiden yksiköiden, muiden komission yksiköiden kanssa, kun puhutaan taloudesta, kehitysyhteistyöstä ja niin poispäin, niin että saataisiin kokonaiskuva rikollisuuden torjunnasta tällä alalla. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Sofia Intveld. Ihan lyhyt kysymys vain, ei ihmissalakuljetuksesta, vaan WorldCheck-tietokannasta. Me olimme hyvin yllättyneitä, kun kuulimme, että vaikka alun perin kiellettiin, että se, että Europol käyttäisi Check ja World, äh, Europol todellakin on maksanut näistä lisensseistä. En, mietin vain, että miksi emme saaneet suoraa vastausta heti alun perin. Se kyllä vahingoittaa luottamustamme Europolin, jos Europol ei ole rehellinen siitä, mitä metodeja se käyttää. Meidän pitää saada enemmän tietoja siitä, miten tällaisia kiistanalaisia käy, tietokantoja käytetään. Nämä ovat kaupallisia tietokantoja. Teidän vastauksessanne sanoitte, että me emme käytä tietokantaa ihmisten löytämiseen. Me vain täydennämme olemassa olevia tietoja mutta nämä ovat tietoja julkisista lähteistä. Tietoja ei ole varmennettu. No en ole poliisi, mutta haluaisin kyllä paremmin ymmärtää, miten käytätte tällaisia tietokantoja. Haluaisimme saada myös lisätietoja muista samantyyppisistä tietokannoista, joita käytätte. Kiitos. Tässä tuli monta kysymystä, mutta meillä on pitkä kokemus Europolin kanssa. Sehän on lähinnä tiedonvaihto ja tiedustelu tiedustelun perustuva virasto, se on Europolin ydin äh, tehtävää ja tähän äh, liittyy sitten tämä maahantulijoiden salakuljetus, joka on meille hyvin tärkeä aihe. Joten tästä tuli monta kysymystä myös, myös Diaste Meralta, joten olkaa hyvä, vastatkaa näihin kysymyksiin. Meillä on vielä reilusti aikaa. Thank you for the very... Kiitos, kiitos näistä hyvin hyvin, hyvin, tästä hyvin kattavasta kysymysten ja kommenttien luettelosta. Teen parhaani vastatakseni kaikkiin niihin. Mutta ennen kuin teen sen, haluaisin korostaa muutama asiaa, jotta olette tietoisia siitä, mikä on meidän valtuutuksemme ja miten me toimimme. Haluaisin korostaa vielä kerran sitä, että kaikki tiedot, joita meillä on tietokannassamme, ovat jäsenvaltioille meille lähettämiä. Nämä tulevat ei pelkästään jäsenvaltioissa, vaan tietysti myöskin operatiivisilta kumppaneilta ja jossakin määrin myös muilta poliisivirastoilta, mutta näihin kysymyksiin tulee sitten vastaamaan myöhemmin, kun näistä puhutaan. Ehkä en ollut aivan tarpeeksi selvä esityksessäni, kun on kysymys yhteistyöstä Afrikan ja Afrikan maiden kanssa – Tällä hetkellä yhteistyö on nolla, joten Europolilla ei ole mitään suoria yhteyksiä mihinkään äh, äh, lainvalvontaviranomaisen Afrikassa, mutta Euroopan unionissa me olemme tietysti tietoisia siitä, että siinä vaiheessa, kun pakolaiset tai maahanmuuttajat on salakuljettu Euroopan maaperälle, on liian myöhäistä ehkäistä salakuljetusta. Kysymys on jo toisesta vaiheesta asiassa, joten meidän pitää nyt etsiä väyliä, miten voimme tavoittaa Afrikan maat ja pitäen mielessämme, mikä on, miten tilanne on hyvin vaikea joissakin maissa ja miten, mitä tulee kapasiteetti, joka liittyy tietosuojeluun ja ihmisoikeuksien suojelemiseen, niin me olemme hyvin varovaisia ja siksi hidast, eteneminen on niin kovin hidasta. Kuten sanottu, kävimme Nigerissä, esittelimme Europolin työtä ja niitä mahdollisuuksia, joita voimme tarjota. Ja 25 maasta, jotka olivat läsnä kokouksessa, muutamat ottivat meihin yhteyttä ja ilmaisivat kiinnostuksessa siitä, mitä voitaisiin tehdä tulevaisuudessa. Tämä on siis prosessin alkua, joka on käynnistynyt. Haluaisin korostaa nyt sitten yhtä asiaa, palaisin ensimmäiseen kysymykseen, että kun me olimme paikan päällä, keskustelimme Espanjan ja Ranskan asiantuntijoiden kanssa, jotka ovat mukana hankkeessa, Nigerissä, niin sanotussa yhteisessä tutkintajoukkueessa Nigerin viranomaisten kanssa ja tutkimme keskustelimme myös mahdollisuuksista, miten Eurooppa voisi hyötyä tämän yhteistyön tuloksista, joka on vasta alkuvaiheessa. Tämä on myös se malli, joka, jota sovellettaisiin tulevaisuudessa, eli jäsenvaltion paikan päällä saa tiedustelutietoa ja sitten varmistaa sen, että tieto saadaan vastuun kunnioita nimioikeuksia niin edelleen. Ja jäsenvaltiot voisivat sitten välittää nuo tiedot Europolille niin, että saadaan aikaan tällainen kattava tiedustelukuvatilanteista voidaan poistaa aukkoja, niin että voidaan myöskin puuttua monisiin tapauksiin Afrikassa. Meillä siis ei ole mitään kokemusta Afrikasta vielä, kuten totesin, mutta tämä on yksi tapa, jolla me pyrimme parantamaan tilannetta. Tietysti olisi hyvä, jos meillä olisi lähteitä myöskin näissä vaiheissa polttopisteissä Afrikassa, koska on erittäin tärkeää meille ymmärtää, miten ihmiset, mikä motivoi ihmisiä liikkumaan, miten ihmisiä salakulitetaan ja myös niistä riskeistä, joille he altistuvat. Tämä oli kysymys myöhemmin, jossa puhuttiin siitä, miten, mikä on se motiivi, joka on näiden ihmisten takana. Me kaikki ymmärrämme, että on taloudellisia ja muita tilanteita, jotka ovat hyvin haastavia monissa Afrikan valtioissa, ja muutto Eurooppaan on yksi menestyksen merkki perheen jäsenelle, jos hän onnistuu pääsemään Eurooppaan ja lähettämään rahaa takaisin perheelle joten tämä ei ole mikään salaisuus siinä mielessä, että miksi he lähtevät liikkeelle. Pelottava vain on se, miten paljon heidän pitää maksaa, miten paljon velkaa perheet joutuvat ottamaan eh, saattaakseen jonkun liikkeelle ja sitten kaikki nämä riskit, joille nämä henkilöt altistuvat. Huolimatta siitä, että tällaista eh, etsintä- ja pelastusoperaatioita harjoitetaan, niin riippumatta siitä, miten lähellä nämä toimet tapahtuvat Libyan rannikkoa, olemme edelleenkin nähneet siitä huolimatta ennennäkemättömän määrän kuolematapauksia välimerellä ja tilanne jatkuu tänä vuonna. Meidän suhteemme Frontexiin, me olemme hyvin iloisia siitä, kun Frontexin valtuutuksia ja kapasiteettia vahvistettiin, me olemme voineet saada lisää tietoa raja-alueilta ja myöskin äh, rajat ylittävästä rikollisuudesta. Europol on se virasto, joka kerää tiedustelutietoa. Me olemme niitä, jotka tukevat vakavaa tutkintaa koskien järjestäytynyttä rikollisuutta ja tämä toiminta rajoilla saattaa olla tärkeä ylle mutta se voi auttaa meitä kuitenkin saamaan laajemman kuvan tilanteesta. Se, mitä tulee sitten uuteen oikeusperustaan, vaikka se mahdollistaa meille lisäsuhteita maiden kanssa, joilla ei ole operatiivista yhteistyösopimusta Europolin kanssa. Se kuitenkin laajentaa mahdollisuuksia. Tällä alueella myöskin laajentaa mahdollisuuksia harjoittaa työtä muun kuin laimotuvalvontaviranomaisten kanssa, mutta Tämä on siis joka tapauksessa tilanne, jossa kaikki voivat, harjo- tilanne, jossa kaikki voivat harjoittaa yhteistyötä Euroopan kanssa. Me pysymme meidän EUn virastona, joka pääasiassa tukee EUn jäsenvaltioiden toimintaa järjestöintä vastaan. Tietysti edelleenkin tämä merkitsee sitä, että voimme pitää kiinni vankasta tietosuojajärjestelmästämme ja siitä, että varmistamme tiedot korkealla tasolla. Miten nämä sitten ovat järjestäytyneet nämä verkostot? Me äskettäin eh, julkaisimme arviomme järjestetyn rikollisuudesta SOKTA ja teimme analyysin, joka on pelkästään ihmissalakuljetustoiminnasta, vaan myöskin muusta vakavan järjestäytyneen rikollisuuden eh, tilanteesta Euroopassa ja muualla. Ja saatoimme havaita 5000 rikollisjärjestöä, jotka toimivat EUn alueella, mutta me näemme hyvin erilaisia järjestäytyneen rikollisuuden muotoja. Ei edelleenkään ole tällaista vanhanaikaista järjestäytyneen rikollisuutta, jossa on yksi johtaja ja hyvin hierarkkinen rakenne, hyvin jäykkä, joka, rakenne, joka harjoittaa yhteisötä pidemmän aikaa ja jonka taustalla on kuuluvuus perheeteen, perheeseen tai kansallisuus tai vastaavaa. Kysymys on nyt tällaista löyhistä verkostoista, ryhmistä, jotka ryhmistä, jotka tekevät yhteistyötä kahden, kolmen rikoksen osalta ja sitten jälkeen haja, hajoavat. Näemme tämän sellaisena, että se heijastelee tavallista elämää. Meidän omatkin elämämme ovat muuttuneet hiukan löyhemmäksi. Me olemme normaalissa vilaissakin äh, liiketoiminnassa yhteyksissä vain sen kanssa aina tekee, äh, antaa parhaimmat tarjoukset. Tämä koskee tätä kuljetusta, pakolaiskuljetusta myöskin missä, kenellä on olisimmat alukset ja kuka tarjoaa eniten hyviä rakennuksia ja niin edelleen. Siis sen tällaista yhteistä nimittäin näemme, että mukana yli sata eri kansallisuutta. Suurin osa verkostoista, jotka on paljastettu, ovat sellaisia, että ne ovat monikansallisia, lukuisia kansallisuuksia, myöskin luku eri uskonnollisia ryhmiä, jotka toimivat yhdessä näissä toimissa hyvinkin helposti. Mutta on vaikea sanoa, että tämä on tällaisen rikollisryhmän muoto, että tätä, tämä on se, mitä pitää pitää silmällä. Mitä me teemme näiden toimien osalta, jotka liittyvät tähän keskisen välimeren väylään, siitä jo puhuinkin hiukan. Meillä on edustaja, joka on meidän keskuksessamme ja auttaa meitä ymmärtämään – mitä, miten operaatio Sofia nähdään paikan päällä. Ja tätä kautta me saamme tietoa tästä asiasta. Ja tietysti meidän päävalttimme on se, ne tiedot, joita me saamme, joita me voimme välittää jäsenvaltioille, ei pelkästään Italialle vaan, ja Kreikalle, vaan kaikille jäsenvaltioille – silloin, kun ne käyvät taistelua näitä salakuljettajaverkostoja vastaan, mikä on olennaista. Täällä kysyttiin myöskin salakuljettajista Afrikassa. Minulla ei ole vastausta tähän kysymykseen. Sitä syystä, jonka jo aiemmin mainitsin, että me näemme, että on lieviä merkkejä siitä, miten toiminta muotoutuu Afrikassa. Tämä ei kuitenkaan ole niin pitkälle menevää tietoa, että pystyisin ottamaan asiaan kantaa tässä ja nyt olen, että tulevaisuudessa voin vastata eh, näihin kysymyksiin, jos olemme menestyksekäitä ja saamme lisää tietoa jäsenvaltioita ja samoin muilta toimijoilta Afrikassa. Tietysti muuttoliike on kokonaisuudessaan mutkikas kysymys ja eh, laivalvonta viranomaisten toiminta ei ole mikään taikalääke tähän, se on vain yksi asia, jonka alueella toimitaan. Olen ollut korkeiden viranomaisten kokouksessa Valetassa, Valetan huippukokouksen jälkeen muutama viikko sitten. Ja siellä me keskustelimme viidestä keskeisestä pilarista siinä, miten suhtaudutaan muuttoliikkeeseen, tietysti taustalla olevat syyt ja lainvalvonnan olevan yksi välineistä, jotka ovat tässä työkalupakissa, mutta ei varmaankaan ainoa eikä mikään taikakeino. Ketä me pidämme salakuljettajana? Europol ei määritä sitä, kuka on salakuljettaja. Me puhumme epäilyistä, että on tällaista ihmisten salakuljetusta, maahantulijoiden salakuljetusta, jota tapahtuu jäsenvaltioissa. Kysymys täytyy olla epäilystä, joka liittyy rikostutkinta jäsenvaltiossa ja josta on ilmoitettu Europolille. Ja tätä kautta me voimme sitten pitää tällaista henkilöä epäiltynä ihmisten salakuljetuksesta tai salakuljetuksesta. Tässä on eroja jäsenvaltioissa, kun on kysymys tällaisesta maahantulojen salakuljetuksesta. Eri maissa käytetään eri termejä, joten Europol itse ei määritä tätä, vaan jäsenvaltiot tekevät tämän määrityksen Voin helpostikin sanoa, että olen yhtä mieltä siitä, että totta kai on valtaisaa eroa, kun puhutaan Afrikan sarvesta ja Länsi-Afrikasta. Ja kuten aiemmin totesin, tämä on vielä jotakin, jota meidän on kehiteltävä edelleen. Ja tietysti pidämme aina mielessämme ihmisoikeuksien suojelun, tietosuojelun, standardit ja kaiken muun silloin, kun on kysymys näistä asioista. Me emme vaikuta toimintaa näissä Afrikan maissa. Haluaisin tehdä myöskin selväksi, että toiminta merkitsee sitä, että pannaan toimeen se laki, joka on voimassa paikan päällä, mutta meidän tehtävä on varmistaa, että se tapahtuu asianmukaisella tasolla ja suojellen ihmisoikeuksia. So I think that I have... Uskoakseni minä olen nyt käsitellyt kaikki esittyjä kysymyksiä. Jos jotakin unohtui, pyydän anteeksi, mutta olen valmis vastaamaan lisäkysymyksiä, jos niitä tulee. Minulla oli sellainen vaikutelma, että yrititte vastata kysymyksiin, mutta ehkä en muotoillut kysymysten tarpeeksi tarkasti. Tarkasti oli tulkkausongelmia. Öö, kunnan puhe Sudanin viranomaisista, siellä oli EUn edustajia paikan päälle ja onko Europolilla jotain suoraa yhteistyötä Sudanin poliisin kanssa ja jos niin minkälaista me, siellä oli myös lähetysten edustajia paikan päällä, joten haluaisin tietää, minkälaista yhteistyötä on siis Sudanin ja Europolin välillä. I would not like to... En haluaisi kommentoida lähteitänne tai sitä, mitä tietoa te olette saanut. Varmastikin henkilö, joka tämän tiedon teille antoi, toimi hyvässä, hyvässä uskossa, mutta Europolilla ei ole yhteistyötä Sudanin viranomaisten kanssa. Okay. Thank you very much, uh, Mrs. Kiitos paljon, herra Krepinko. Kiitos tiimillenne. Odotamme innolla yhteistyötä. Näette, että tämä aihe kiinnostaa meitä kovasti kaikilla mahdollisilla tasoilla. Kiitos. Olemme tosiaankin hyvin kiinnostuneita työstänne sekä sen teknisistä ulottuvuuksista, tietoulottuvuuksista että myös tietosuoja- ja ihmisoikeusulottuvuuksista. Kiitos siis paljon esitelmästänne. Kiitos. Niin halusiko kolleganne vielä listata jotakin? Niin oi pyydän anteeksi. Well check-asia piti vielä selventää. Onneksenne, tai epäonneksemme, Intfeld oli juuri muissa keskusteluissa mukana. Sofi, kuul- kuunteletko, nyt tulee tämä World Check-vastaus. Members, thank you. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kiitoksia, että Europolille annettiin mahdollisuus kertoa teille lisätietoa WorldCheck-tietokannasta. Meidän tehtävänämme on tukea jäsenvaltioiden tutkimustyötä, kun torjutaan järjestäytynyttä rikollisuutta, terrorismia ja muita rikollisuutta. Kuten todettu Europolin oikeusperustassa sen tiedot tutkimusten parissa, joita jäsenvaltiot ovat käynnistäneet, kuuluvat tähän luokkaan. Tässä yhteydessä se tieto, joka tarjotaan eri kumppaneiden puolelta, äh, ristiin tarkistetaan Europolin tietokannan kanssa. Tavoitteenamme on tehdä huolellinen uskottavuustutkimus, kun tarkastellaan lähteitä, josta tieto tulee, joka jäsenvaltiot tarjoavat yhteistyökumppaneiden kanssa. Nämä kriteerit löytyvät artiklasta 29 Europol-asetuksesta, jossa arvioidaan lähteiden luotettavuutta ja samoja kriteereitä sovellamme aina käytännössä. On tärkeää huomioida, että artiklan 29 nojalla tietyn tiedon arviointi Europolin toimissa tapahtuu yhteisymmärryksessä sitä tarjoavan jäsenvaltion kanssa – WorldCheck käyttää myös avoimia tietolähteitä, ja näiden avulla täydennetään sitä tietoa, joka on jo saatavilla jäsenvaltiossa. Avoimista lähteistä tuleva tieto, kuten WorldCheckista, ei käytetä lähteen luotettavuuden tai tarkkuuden arvioimiseen. Meidän operatiiviset yhteistyökumppanimme tukevat tätä toimintaa. Haluaisin vielä siirtyä käytännöllisempiin yksityiskohtiin. Avoimia lähteitä käytetään aina täydentämään tietoa, jota laivaltoviranomaisilta saadaan, ei koskaan sen arviointiin. Koska olemme tiedustelupalvelun keskiö, pyrimme kiinnittämään huomion siihen, että voidaan oikein, oikein nivouttaa yhteen erityyppistä tietoa – mikään laivanluotoviranomaisen toiminta, kuten esimerkiksi pidätykset, eivät koskaan pohjaudu avoimen tietoon. Europol tarjoaa lisätietoa jäsenvaltioille, jota voidaan täydentää tutkimuksen yleiskuva, jota kansallisesti johdetaan. Tietolähde ilmaista jäsenvaltioille. Kun Wilcheckia käytetään, se on kokoelma luotettavia avoimia lähteitä YKsta yhteispäätöksiin moniin muihin turvallisessa ympäristössä voimme ristiin tarkastaa tätä tietoa niitä lähteitä vastaan, joita me, joista saamme muuta tietoa. On yleistä käytäntöä myöskin tehdä internethaku epäilystä, mutta kun otetaan huomioon, että tämä lisätieto ei koskaan saa lisämerkitystä tai painotusta. Willcheck mahdollistaa sen, että yhdenmukaisella rakenteella sen sijaan, että kävisimme läpi tuhansia internet sivustoja. Tämä hoituu avoimesti, koska se on siinä luettelossa, jotka ovat julkisesti saatavilla internetsivustollamme. Eli tässä on käsitelty niitä pääkysymyksiä sen suhteen, miksi WorldCheckia käytetään. Haluaisin antaa kirjallisen vastauksen näihin yksityiskohtaisempiin kysymyksiin niin paljon siitä, millä paljon se maksaa osana operaatioita. Um, Kirlerin vastaus voisi olla hyödyllinen Budil ja Sofi, joten voisitte ottaa mukaan tämän juuri esittämänne lausunnon ja sitten nämä lisäulottuvuudet, eli kirjallinen vastaus. Mielellään kiitos. Varmasti tämä olisi hyödyllistä myös niille kollegoille, jotka eivät ole täällä tänään. Tämä täydentäisi esitelmäänne. Olisi hienoa, jos voisitte lähettää tämän e- sihteeristölle. Kiitos kollegat tästä kattavasta keskustelusta ja kiitos vielä Europolin esitelmästä. Hyvät kollegat, voimme siirtyä esityslistan kohtaan 18, jossa on kyse kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä korkeaa pätevyyttä vaativaa työtä varten. tarkistuksia on tullut 509. Olemme pitäneet useita varjoesittelijöiden kokouksia. Kiitos kovasti varjoesittelijöille kovasta työstä tämän asian eteen. Anna lyhyen katsauksen siihen, mikä on nykytilanne ja minkälaisia kompromissitarkistuksia ehdotan pää kohdista ja sitten varjoesittelijät voivat reagoida tähän. Ihan taustatiedoksi niille kollegoille, jotka eivät ole käsitelleet tätä asiaa. Kokonaislähestymistapani on ollut se, että haluan varmistaa, että tämä sinistä korttia koskeva direktiivi, jota ei ole käytetty paljon, meillähän, kuten tässä vastaanottoasiassa sanoimme, meillä ei meillä on sellaisia maahanmuuttovälineitä, joita ei käytetä paljon. Tätä ei ole käytetty paljon, tätä sinistä korttia koskevaa direktiiviä. Sitä on käytetty muutamassa jäsenvaltiossa paljon, mutta suurimmassa osassa ei. Pääideana on siis antaa tälle sinistä korttia koskevalle direktiiville uskottavuutta välineenä, joka, jota voidaan käyttää. Natali, haluaisitko myöhemmin käyttää puheenvuoron? Sitäkö varten nostit kätesi? Tämä on siis kokonaislähestymistapa, niin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä työstä tämän eteen. Eli tarkistuksia on tullut 509. Ja vielä muille kuin varjoesittelijöille haluaisin selittää, että sovellamme sääntöä 54 ja teemme Empel-valiokunnan kanssa yhteistyötä. No, minä nyt olen tässä esittelijä ja puheenjohtaja samalla, joten tämä on hieman hassua. Eli käytämme sääntöä 54 ja Jean Lambert on työllisyysvaliokunnan esittelijä. Eli työllisyysvaliokunnalla on yksinomainen toimivalta artikloihin, jotka liittyvät hyväksymis-, hylkäämis- ja peruuttamisperusteisiin sekä äh, muihin artikloihin. Tämä liittyy myös Sofia Intveltin vastaanotto-olosuhteita koskevaan ehdotukseen. Eli puhun vielä tästä työllisyysvaliokunnan mm, työstä kohta. No, näistä 509 tarkistuksesta pääkohdat ovat seuraavat. Ensinnäkin kansalliset järjestelmät vastaan sininen kortti koko EU-laajuisesti. Joitakin tarkistuksia on ehdotettu, jotka sallisivat kansallisten järjestelmien jatkuvan sinisen kortin järjestelmän rinnalla. Varjoesittelijät ja muutkin varmasti ovat tietoisia siitä, että mietintöluonnoksessani en tehnyt tarkistuksia tämän ehdotuksen osaan. Sinistä korttia on käytetty vähän monissa jäsenvaltioissa sen jälkeen, kun se on otettu käyttöön, joten mielestäni on tärkeää, että Parlamentti tukee ehdotuksia, jotka tarjoaisivat jäsenvaltioille kannustimia käyttää sinisen kortin järjestelmää. Jos näin ei tehdä, tämä rajoittaisi sinisen kortin direktiivin käyttöä ja se ei olisi järkevää. Ymmärrän, että tämä on arkaluotainen kysymys poliittisen agendan kärjessä. Meidän on pidettävä mielessä, että tämä on yksi harvoista laillisen maailman maahanmuuton välineistä, joten me tarvitsemme tälle välineelle tiettyä uskottavuutta. Sitten näistä pääkohdista, joista tehdään kompromissitarkistuksia, niihin kuuluu määritelmien kysymys. 27 tarkistusta esitettiin artiklasta 2, joka kattaa määritelmät, ja näihin tarkistuksiin kuuluu sellaisia kysymyksiä kuin mikä, mitä on korkean osaamistason työvoima ja mitä on korkeampi koulutus ja mitä ovat tällaisen korkeamman osaamistason ammattipätevyys, mitä ovat elinkeinoelämän aktiviteetit, e, mitä niiden alle kuuluu. Eli aion ehdottaa kompromissitarkistuksia näistä määritelmistä. Yksi pääkysymys oli myös soveltamisalan kysymys ja tähän esitettiin 28 tarkistusta. Ne kattavat soveltamisajan laajentamisen, eli sellaiset ö, hakijat, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua, mutta eivät ole sitä saaneet, ja sitten kolmansien maiden kansalaiset, jotka eivät ole palanneet omissa maissa, ja toisessa tarkistuksessa ehdotettiin koko kohdan poistamista. Ja sitten toinen asia on myös arkaluonteinen toisista syistä, nimittäin palkkakynnykset. Tästä on esitetty monta tarkistusta. Tämä on artikla 5, nämä palkkakynnykset. Tarkistuksia on tehty palkkakynnysten poistamiseksi, niiden tekemiseksi pakollisiksi tai niiden määrän muuttamiseksi. Tämä tässä meillä on jaettu toimivalta työllisyysvaliokunnan kanssa. Minulla on, tämä on prioriteetti ja myös varjoesittelijöille, joten yritän saada aikaiseksi kompromissin kahden valiokunnan välille tästä kysymyksestä. Varmasti varjoesittelijät myös puhuvat tästä. Eli tämä on arkaluontainen kysymys ja pääkysymys myös tämä palkkakynnys. Mutta se on siis jaetussa toimivallassa. Ja sitten äh, väliaikainen työttömyys, artikla 20, ja pitkäaikainen liikkuvuus sekä perheenjäsenet, mitä tapahtuu perheenjäsenille, sellaisen sinisen kortin saavien henkilöiden perheenjäsenille. Tässä on ehdotettu useita tarkistuksia perheenjäsenten pääsystä tarkkimo- työmarkkinoille. Eli nämä keskustelut ovat jo käynnissä sekä Liben että Emplin varjoesittelyiden kesken. Ja olemme saaneet hyvän työmetodin aikaiseksi työllisyysvaliokunnan kanssa, mutta kyllä tämä on tietysti monimutkainen kysymys, kun meillä on tässä maahanmuutto-oikeusperusta joka toisaalta on yhteydessä säännön 54 mukaisesti myös työllisyysoikeusperustaan. Eli minun lähestymistapani on se, että sinisen kortin direktiivistä pitäisi tehdä uskottavampi väline lailliselle maahanmuutolle. Tähän tietysti liittyy e- arkaluontoisia kysymyksiä. Tällä hetkellä välinettä ei käytetä juurikaan, eikä se ole paljonkaan arvoinen, joten haluamme saada sen uuteen kuosiin. Siihen liittyvät nämä kaikki yksityiskohdat, jotka juuri kuvailin. Kiitos jälleen varjaisittelijalle työstä sen eteen, että pääsimme tähän asti. Nyt antaisin puheenvuoron kollegoille, jotka ovat käsitelleet tätä EPPn ja ECRn varjoesittelijät eivät pääse tänään paikalle, joten ensiksi Alden varjoesittelijä Natalie Griesbeck. Merci beaucoup Claude. Kiitos, Claude. Ensinnäkin haluan kiittää sinua tämän kunnianhimoisen mietinnön pyrkimyksistä. Sehän selkeästi puhuu eurooppalaisen sinisen kortin joustavuuden puolesta ja pyrkii nostamaan sen houkuttelevuutta. Se on erittäin hyvä pohja meidän työllemme tämän direktiivin puitteissa. ryhmämme pitää tätä erittäin tärkeänä kysymyksenä kun puhutaan Euroopan houkuttelevuudesta. Ja kiitoksia myös tästä erittäin avoimesta ja sisältävästä mm, brittiläisestä reilun pelin meiningistä, jota on kokouksessamme harjoitettu, että löydettäisiin kompromisseja näiden yli 600 tarkistuksen käsittelyssä. Minun ryhmäni linja on aivan selvä. Me lähdemme liikkeelle siitä, että eurooppalainen direktiivi, jota nimitetään siis siniseksi kortiksi, joka hyväksyttiin yli kymmenen vuotta sitten, ei toimi, ei toimi ollenkaan hyvin. Tulokset nähdään esimerkiksi siinä, että on erittäin vähän henkilöitä, jotka ovat sitä hyödyntäneet Euroopassa ja ennen kaikkea se sisältää niin monimutkaisia menettelyitä, että se ei houkuttele niitä, jotka voisivat siitä hyötyä. No nämä ovat, eivät niin optimistisia kommentteja, mutta ne mahdollistavat sen, että voimme ymmärtää, että nyt on oikea aika ymmärtää, että jäsenvaltiot eivät ole tehneet omaa osaa työstään. Ne eivät ole markkinoineet tätä, ne eivät ole rohkaisseet tämän työkalun käyttöön, jotta voitaisiin houkutella osaavaa työvoimaa Eurooppaan. Ja usein tässä on myös ristiriitaisia säännöksiä niin, että sitä ei voida hyödyntää kunnolla. Ensinnäkin haluamme lisää joustavuutta. Sen olemme ottaneet esille näissä yhdessä työstämissämme tarkistuksissa. Haluamme myös joustavuutta menettelyitä ja määräaikoja. Ja tästä lähtökohdasta katsoen on tärkeää, että tämä pääperiaate on erittäin hyvin katettu mietinnöstäsi mietinnössäsi. Ja sitten meidän tulee laajentaa sinistä korttia niin, että se koskee yhä useampaa ihmistä. Se mahdollista monien työskentelyn ja näiden erilaisten analyysien jälkeen ja työn jälkeen, jota on tehty, on nähty, että vuoden 2005 teksti ei toimi. Vaikuttaa siltä, että ainoa, että se, se on syy tähän, että sin, sinne kortti ole houkutteleva. Se ei myöskään mahdollista sitä, että nuoret tai naiset voisivat useinkaan hyötyä siitä. Me emme saisi myöskään rajoittaa sitä koskemaan pelkästään korkea osaamistason työvoimaan, vaan on muitakin, jotka kuuluvat tähän haarukkaan. Ja tietyillä aloilla tätä säännöstöä täytyy mukauttaa työmarkkinoidemme todellisuuteen eri jäsenvaltioissa. Tämä siis kohdasta kaksi, joka varmasti työstetään uudelleen, jotta voidaan päästä kompromisseihin. Ja sitten lopuksi Tämä viimeinen kohta, on erittäin tärkeä avainasemassa minulle. Me haluamme päästä sellaiseen järjestelmään, joka on todellinen eurooppalainen järjestelmä sitten loppujen lopuksi. Olen ehdottanut myös tällaista siirtymäkauden käytäntöä, joka jatkuisi useiden vuosien ajan niin, että sitten loppujen lopuksi vähitellen saataisiin aikaiseksi sellainen sininen kortti, joka korvaisi kaikki kilpailevat ja kansalliset järjestelmät. Se tarjoaisi meneen enemmän selvyyttä ja tehokkuutta ja se tarjoaisi järjestelmän, joka olisi todella yhteinen eurooppalaisella tasolla. Se mahdollistaisi sen, että voitaisiin oikeasti kilpailla Yhdysvaltain, Australian ja Kanadan vihreää korttia vastaan. Eli näin tehtäisiin pienestä mantereestamme houkutteleva ja joka vastasi niihin tavoitteisiin, joita me kaikki olemme jo pyrkineet. Kiitoksia. Thank you very much, Natalie. Um, and our... Uh, Kiitos. GUE-ryhmän nimissä puhuu Barbara Spinelli. Ringraziare innanzitutto il relatore per... Minä haluaisin ennen kaikkea kiittää esittelijää erinomaisesta yhteistyöstä varjoittelijoiden kanssa. Minä lähden liikkeelle siitä, että tämä sininen kortti, joka luotiin vuonna 2009, monellakin tapaa on epäonnistunut, koska vain yhdessä maassa sitä on toteutettu suuremmassa määrin siksi, että Saksa ei suinkaan siksi, että Saksa olisi eurooppalaisen kuin muut, vaan siksi, että se on toiminut siellä ehkä paremmin ja muilla mailla on kenties muita äh, kriteerejä, esimerkiksi Ruotsilla. Kysymys on nyt siitä, että parannetaan tätä toimeenpanoa, että voidaan saada mahdollisia lisämahdollisuuksia Ajattelen sitä, miten tätä on käytetty esimerkiksi yhdysvalliselta voisi katsoa, miten näitä esityksiä voitaisiin tehdä tässä menettelyssä. Kolmen vuoden kokemus, työkokemus pitäisi tietysti myöskin tunnustaa mutta saman kuin korkeakoulututkinto. Minä omilla tarkistuksena niin haluaisin sulkea pois ne, jotka tähän asti, tai pois ne asiat, jotka ovat olleet suuria este tähän asti. Tulotaso, rajoitus on tähän aivan mennessä on korkea. Se on yksi pääsy siihen, miksi tämä ei ole voinut toimia. Haluaisin myös esittää, että pitää olla selkeitä rajoja ja myöskin mahdollisuuksia valtioille toimia, jotka koskevat työmarkkinoita. Olen ottanut esitykseni myös sen, että että tämä sininen kortti olisi haettavissa myöskin äh, internetin kautta ja helpotuksia, jotka liittyvät Euroopan sisäiseen liikkuvuuteen ja äh, sen helpottamiseen ja edistämiseen ja perheen yhdistämiseen. Monet esittelevät ovat varsinkin saman tyyppisiä tarkistuksia. Minä olenkin iloinen, että näin tätä kautta mahdollisimman pitkälti yhteisymmärrykseen, että saadaan aikaan kunnianhimoinen te konnittelut esittelijälle. And next. Kiitos Barbara. Seuraavaksi Budel. Mutta ennen kuin saat puheenvuoron, tässä on monta kertaa jo viitattu Ruotsin järjestelmään. On hyvä, että se on otettu esiin ja Budil on ottanut sen myös esiin, sillä järjestelmä on siellä hyvä. Varmasti selität sitä omassa puheenvuorossasi. Budil on siis vihreiden varjoesittelijä. Kiitoksia. Luonnollisestikin on mm, niin, että mainitsen sen tavan, jolla me Ruotsissa teemme, koska mielestäni se on oikein hyvä. Ja olemme saaneet myönteisiä tuloksia. Siitä syystä luonnollisestikin otan nämä tapaukset usein esille. Haluan kuitenkin aloittaa toteamalla, että on mielestäni oikein hyvä, että nyt puhutaan tästä direktiivistä, joka koskee korkeaosaamistason työntekijöitä, se on parempi pohja antaa suurempaa liikkuvuutta. Ja minun mielestäni komissiolla on suhteellisen hyvä ehdotus jo ihan lähtökohtaisesti, jota me sitten voimme täällä parlamentissa vielä parantaa. ongelma itse asiassa mielestäni on se, että Euroopassa puhutaan siitä, että meidän täytyisi olla houkuttelevampi yleisesti ottaen työvoiman maahanmuutolle. Ja nyt puhutaan tässä erityisesti korkean osaamistason mm, työntekijöistä. Ja myös siitä, että sininen kortti lanttisi koskevan muitakin. Ruotsissa, jos olen ymmärtänyt oikein, sinistä korttia on myönnetty kahdeksan kertaa. Mutta samalla meillä on paljon korkeatasoisia korkean osaamistason työhenkilöitä, mutta he ovat tulleet sinne kansallisen järjestelmän kautta. Me olemme siis pelkäämme sitä, että sinisen kortin direktiivi voisi jotenkin hankaloittaa korkean osaamistason työntekijöitä tulemaan Ruotsiin kansallisen järjestelmän osana. Ja siksi olenkin tietysti esittänyt tämän kysymyksen. Ja on sanottu, että kansalliset järjestelmät voidaan säilyttää tässä rinnalla – niiltä kohdin, kun sinne korttiin niitä kata, ja minun mielestäni tämä on oikein hyvä asia. Sitten meidän täytyy myös pohtia sitä, että meillä on vanheneva väestö Euroopassa, mutta ei pelkästään meillä. Me olemme ainoa manner, jossa näin ei ole tilanne, on Afrikka. Ja nyt en tiedä mikä tilanne on Lähi-idässä. Sielläkin tilanne oli aiemmin tämä, mutta nyt kun siellä on tilanne muuttunut, minulla ei ollut tilastoja sieltä. Mutta siis muillakin mantereilla on tämä sama, man, mantereilla on tämä sama ongelma ja me tarvitsemme kaikenlaisia ratkaisuja, jotka vaikuttavat tähän. Siitä syystä on tärkeää, että olemme houkuttelevia, ei pelkästään niille, jotka ovat korkean ö, koulutettuja, vaan Ruotsin lainsäädännössä otimme huomioon tilanteen, jossa meillä itse asiassa ei ollut työperäistä maahanmuuttoa, vaan kaikki tulivat turvapaikkajärjestelmän kautta. Sehän johti siihen, että turvapaikkajärjestelmä miltei romahti. Monet tulivat sitä tietä sen sijaan, että olisivat hakeneet työlupaa. Kun lainsäädäntöä muutettiin ja mahdollistettiin se, että sekä korkean osaamistason työntekijät ja matalammin koulutetut kykenivät hakemaan itselleen työlupaa, niin silloin helpotimme tilannetta turvapaikkahakuprosessissa. Ja silloin saimme mahdollistettua työvoiman maahanmuuton. He kykenivät hakemaan, työ, kykenivät hakemaan työlupaa ennen kuin tuli maahan. Olemme siis luoneet laillisen tien työperäiselle maahanmuutolle, kaiken tasoiselle sellaiselle. Se on mahdollistanut sen, että olemme saaneet myös maahanmuuttojärjestelmämme järjestykseen turvapaikkaprosessissa turvapaikkasäännöt, ja talouspakolaiset, kuten heitä nyt kyse nimitetään, sitten tulevat tämän toisen järjestelmän kautta, työperäisen maahanmuuton kautta. Ja sittenhän meillä on tämä vastaanottodirektiivi, jonka mukaan jotkut tulevat turvapaikanhakijoina. Heillähän on oikeus hakea turvapaikkaa ja saada se, mutta sitten nämä tiukat turvapaikkasäännökset, joita meillä tällä hetkellä on Euroopassa, johtavat siihen, että heidän hakemuksensa hylätään. Ja ne, jotka ovat saaneet tuona aikana työtä Ruotsissa. Heillä on myös mahdollisuus jatkaa työperäisen maahanmuuton edustajina. Ja tämä on järjestelmä, joka on toiminut. Tiettyjä ongelmia on ollut alussa palkkojen ja muiden kanssa, mutta olemme pyrkineet niitä korjaamaan ja tässä suhteessa työmarkkinaosapuolet ovat voimakkaasti mukana. Ammattiyhdistysliikkeet ovat mukana, jos ei tilanne toimi ja Ruotsissa peruslähtökohta on se, että sama palkka samasta työstä. Ja kun puhutaan palkkakynnyksistä direktiivissä, niin silloin meillä on sama lähestymistapa siinä. Eli meillä näitä kynnyksiä siinä mielessä ei ole, vaan meillä on yleissopimus työso- työmarkkinaosapuolten välillä tietyssä ammattiluokissa. Ja jos joku tulee esimerkiksi korkean osaamistason puutarhurina paikalle, niin hänellä on palkkapariteetti niiden kanssa, jotka Ruotsissa ansaitsevat palkkaa tällä alalla. Siksi tällainen palkkakynnysajattelu on meille hankala. Ja kun sitten puhutaan turvapaikanhakijoista, niin kuin Barbara täällä nyt mainitsi, niin ja siitä mahdollisuutta, että silloin voitaisiin hakea tätä sinistä korttia. Meillähän on valtavan monta korkean osaamistason turvapaikanhakijaa Euroopassa, jotka vain istuvat ja odottelevat vaikka kuinka pitkään turvapaikkaprosessia, vaikkapa sydänkirurgeja, jotka joutuvat odottamaan kokonaisen vuoden. Jos ei pääse työskentelemään tuon aikana, niin ehkä Ruotsissa tarvitaan ehkä sydänkirurgia ehkä Ranskassa. Ja tässä suhteessa sininen kortti voisi olla mahdollisuus näille korkean osaamistason henkilöille liikkua Euroopassa sinä aikana, kun he hakevat turvapaikkaa ennen kuin vastaus on saatu. Nämä ovat monille ehkä hieman kauaskantoisia ajatuksia, koska järjestelmät poikkeavat niin kovasti toisistaan eri maissa, mutta tiedän, että tässä on uteliaisuutta ja avoimuuttakin sen suhteen, millä tavalla tilanne on Ruotsissa toiminut ja miten voisi hoitaa asian toisin. För det som, den situation vi annars får, vi har då, jag menar de ekonomiska... Ja tässä tilanteessa sitten, kun meillä on ei pelkästään korkeaosaamistason öö, maahanmuuttoa, mutta työperäistä maahanmuuttoa ja taloudellista maahanmuuttoa, niin nähdään myöskin suuri virta näitä muita. Eivät he lopeta maahanmuuttoa siitä syystä, että esimerkiksi lähi so- sota päättyisi. Meitä tulee edelleen, keitä on tullut vuosikaupalla. Ja he, he kuuluvat tähän järjestelmään, joka on laillista työperäistä maahanmuuttoa. He ovat joko menneet turvapaikkaprosessin kautta tai ovat jotenkin tulleet maahan, toivoneet ja ovat tehneet työtä pimeillä markkinoilla. Sen sijaan, että olisivat mukana öö, maksamassa veroja muun yhteiskunnan kanssa. Minusta on oikein hyvä, että käymme keskustelua tästä sinistä kortista. Pyrin selvittämään tätä hieman enemmän nyt, kun neuvosto ja mm, komissio on täällä, koska haluan, että he saavat kuulla, miltä, miten tavalla muuten voidaan ajatella tästä asiasta ja miten voidaan toimia toisella tavalla. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kyllä ihmiset saavat varmasti sen vaikutelman, että olette kiinnostuneet tästä asiasta. Niin, minä olin tämän asian parissa töissä jos Ruotsissakin. Niin, tämä oli vain brittihuumoria, niin. Vain yksi muu kuin, ei, muu kuin varjo esittelijä Gabriel EPVssä Yostovski ECRstä ja EFDD Ferrarasta, ä, ä, EFDDssä Ferrara. He ovat kyllä myös varjoesittelijöitä, mutta he eivät päässeet paikalle. Mari-Kristiin. Kiitos. Haluaisin kiittää tästä asiasta, joka on hyvin tärkeää. Tämä on meille tapa vahvistaa laillisia reittejä, tur, laillisia ja turvallisia reittejä Eurooppaan. Tämä, tästä sinisestä kortista pitää tehdä houkuttelevampi kaikille jäsenvaltioille. Haluaisin puhua kahdesta tarkistuksesta, jotka olen tehnyt. 148 eurooppalaisten työvoimapalvelun verkoston laajentaminen eh, ja heidän palvelunsa, palvelunsa kolmansien valtioiden kansalaisille. Sinisen kortin houkuttelevuus puhuu, riippuu ennen kaikkea siitä, eh, miten näitä kolmansien maiden kansalaisia otetaan vastaan, eli heidän kotoutumistaan pitää helpottaa. Toin, toinen tarkistus 151 se koskee sinisen kortin laajentamista kaikkiin työntekijöihin. Tässä puhutaan nyt pelkästään korkean osaamistason työntekijöistä, mutta mielestäni sellaisilla aloilla, joissa on työvoiman puutetta, tämä pitäisi laajentaa myös muihin työntekijöihin. Tämä ei ole pelkästään taloudellinen kysymys, vaan myös väestön kehityksen kysymys. Mehän tunnemme, tiedämme, että väestö vanhentuu. Eurooppa tarvitsee yhä enemmän työvoimaa. Tällä hetkellä siis Euroopan komissiolta pitäisi pyytää sinistä korttia vastaavaa järjestelmää, joka pätisi kaikkiin työntekijöihin. Tätä Eurooppa kiireellisesti tarvitsee. Kiitos, Kristin. Kuten Buudel mainitsikin, meillä on täällä Laura Corrado komissiosta. Haluaisiko hän vielä käyttää puheenvuoron? Niin, on käyty paljon keskustelua siitä, miten pitäisi laajentaa vaikutusalaa ja myöskin ottaa huomioon muutkin maahanmuuttajat, ajatellen heidän osaamistasoaan. Ja totta kai tämä on tärkeä asia, olemme yhtä mieltä siitä yleisesti, että meidän pitää paremmin panna toimeen ne säädökset, joita nyt on jo olemassa. Meillä on erinäisiä kanavia, joita on olemassa Euroopan tasolla ja kansallisesti, ja jos jotka koskevat työntekijöitä, on alhaisempi tämä keskitason pätevyys. Näitä täytyy panna toimeen. Ensin olin valmis jatkamaan keskustelua säännöistä Euroopan tasolla, joka koskevat näitä keskimääräisen tai alhaisemman tason eh, pätevyyssä omaavia henkilöitä. Me pohtia, että tarvitsemmeko muita sääntöjä näille ihmisille, mutta minusta meidän pitäisi kuitenkaan nyt eh, unohtaa sitä, mikä on tämän sinisen kortin ja tämän välineen eh, tavoite, joka on tarkoittanut houkuttaa korkean tason osaamistason työntekijöitä Eurooppaan, esimerkiksi laajenemaan tämän välineen äh, vaikutusala liikaa, me menetämme mahdollisuuden parantaa sääntöjä ja tehdä näistä tilanteista houkuttelevan se, että me annamme enemmän oikeuksia ja teemme houkuttelevamman tilanteen niille, joilla on sinne kortti. Se merkitsee sitä, että kysymys on erityistä henkilökategoriasta, jota me haluamme houkutella, jota myöskin jäsenvaltiot haluavat houkutella, neuvostossa siis. Kysymys on nyt siitä, että ollaan pääsemässä yksimielisyyteen siitä, mutta meidän pitää katsoa sitä, miten tätä välinettä pitää parantaa. Ja olemme kiitollisia siitä, että parlamentti tukee komission tavoitteita tässä mielessä. On tietysti eri asioita, joissa saattaa olla mielipideeroja, mutta olemme iloisia siitä, että parlamentti on valmis tukemaan meitä, mutta meidän pitää selkeästi, pitää tässä selkeästi, mihin tässä kohdistetaan toimintaa, eli korkeasti, korkean pätevyyden eh, osaamistason henkilöt, Kiitos. I think we understand the commission position. Ymmärrämme nyt varmasti paremmin komission kannan. Se tuli ainakin kolmeen kertaan. Kiitos. Varmasti oli hyödyllistä kollegoille kuulla tämä kiitos Arjestille kaikesta työstä tämän monimutkaisen asian parissa. Mehän teemme yhteistyötä työllisyysvaliokunnan kanssa. Kompromissitarkistukset saadaan mahdollisimman nopeasti valmiiksi ajoissa valiokuntaäänestystä varten, joka pidetään 3. toukokuuta. Kiitos kollegat. Äänestys alkaa kello 12, joten tähän kohtaan tulee nyt sitten mukava lyhyt kahvitauko. Ei pitkä kahvitauko, vaan lyhyt kahvitauko vaille 12 tänne takaisin, sillä muuten minulle tulee huudot, jos en aloita äänestystä ajoissa. Onneksi kahvila on lähellä. vaille 12 tänne siis takaisin, kiitos.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

Okay, colleagues, um, let me just, uh, for the sake of... Um... No niin, näin. Kaikilla pitäisi olla sähköinen äänestyskortti luonnollisestikin mukana. Onko tällä sellaista henkilöä, jolla ei ole? Voisitteko ilmaista, jos näin on? Kaikilla siis on. Toiseksi äänestysjärjestys päätetään Privacy Shield-asiasta ja päätetään Grappiin, niin tämä siis on se järjestys, jota seurataan, aloitetaan. Kaksi ilmoitusta Privacy Shield-äänestyksestä. Ensinnäkin se, että oletteko te nyt siellä kuulolla? Ja kyllä, Brock, täällä tarvitaan äänestyskorttia. I'm just, I mean, these are close votes, so I want to make sure everyone is... Nämä ovat aika täpäriä äänestyksiä, eli haluan varmistaa, että kaikki nyt istuutuvat ja osallistuvat. Älkää nyt siellä loukatko itseänne, ihan rauhassa voi istuutua. Okay, everyone settled. Oh, just Mrs. Stevens coming in as well, just come in. Okay, fine. Right. Uh... We have one person without an electronic vote. Yhdellä henkilöllä ei ole siis äänestyskorttia. Sihteeristö tämä huomioi. Saattaa olla, että äänestykset ovat ihan tiukilla. Onko muita, jotka haluavat tunnustaa, ettei heillä ole äänestyskorttia mukana? Alde on pyytänyt myös nimehuutoäänestystä loppuäänestyksestä. Privacy Shield äh, päätöslauselmassa se merkitsee sitä, että sääntö 208 kappale 3 ja 68a 20 prosenttia valiokunnan jäsenistä äh, joutuu tämän päivän hyväksymään, eli 12 henkiä. Tämä täytyy nyt vain sanoa ääneen näin, että se onnistuu. Ja sitten meillä on myös suullisia tarkistuksia. Tarkistan, että kaikki ovat niistä tietoisia. Tarkistukset 5, 10 Wiedenholzerilta, 35 Inetheltä, 46 Holmajerilta ja 54 Janstilta. Ovatko kaikki näistä tietoisia? Nämä siis suulliset tarkistukset, että kaikki ovat niistä tietoisia. En aio lukea ne, sisältöä ääneen, mutta kaikki nyt olette niistä tietoisia luetaan sitten normaalisääntöjen puitteissa äänestyksen kuluessa. Aloitetaan äänestys. Tarkistus 6. Äänestys alkanut. Okay. Um, the, the vote is closed. Äänestys on päättynyt. DP issues. E we'll take that vote. That vote is taken. So Mr. Shogor has... Shogor on kadottanut korttinsa. Kyllä me tiedämme, että te täällä äh, osoitatte mielipiteen kättänne heilauttamalla peukku ylös, jos olette puolesta ja alaspäin, jos olette vastaan. Okay, that is rejected. Okay. Amendment... Hylätty. Tarkistus 9. Äänestys alkanut. My apologies, amendments. Voi, anteeksi, meni väärin. Tarkistus 7. Äänestys alkanut. Okay, people can shout, it's fine. Huudakaa vaan, huudakaa vaan. is open. Tarkistus 7. Äänestys alkanut. Ei se minua haittaa. Kun olen väärässä, olen väärässä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys on alkanut. The vote is closed. That is rejected. Hylätty. Kymmenen. Suullinen tarkastus poistetaan sana solely. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11. Äänestys alkanut. Vote is closed. Päättynyt. Hyväksytty. 12. Äänestys alkanut. Vote is päättynyt. Rejected. Hylätty. 13. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 14. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 15. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 16. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 19. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 20. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 22. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 23. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 25 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 26 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 27 äänestys on alkanut. Päättynyt Hyväksytty. 28. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 29. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 30. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 32 äänestä saakanut. Päättynyt. Hylätty. 31 äänestä saakanut. Päättynyt. Hyväksytty. 43 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 38 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 34. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 35. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Tässä kohden EPP on yksi ääni liikaa. Ne jotenkin sinne pääsi livahtamaan. Äänestys on päättynyt, mutta EPPllä oli plus yksi. on hyväksytty. 36. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 5. Äänestys alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 39 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 41 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 42. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 45. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 46 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 47 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 48 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty. 50 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 51 äänestys alkanut. Päättynyt. Hylätty 52. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 53 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 54 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 55 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 56. Äänestys on alkanut. Anteeksi kollegat, palataan takaisin. Tarkistus 58 ensin. 58 äänestys on alkanut. Viisikymmentäkahdeksan. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. 56. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 57. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 59. tarkistus. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 60 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. 61 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 62 äänestys on alkanut. Päättynyt. Hylätty. 64 seitsemän yhdessä. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 66 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 68 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 71 äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Ja sitten tarkistus 1. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus kaksi. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. kappale tarkistus kolme. Päättynyt. Hyväksytty. Ja tarkistus neljä. Äänestys on alkanut. Päättynyt hylätty. Ja loppuäänestys nimenhuutoäänestyksenä. Äänestys on alkanut. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei vielä. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 29 puolta ääntä, 25 vasta ääntä, yksi tyhjä. Nyt siirrymme seuraavaan äänestykseen. Kysymys on eh, neuvoston päätös, joka koskee Schengenin työllistymään koskevien Schengenin säännösten määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa. Edu, e- esittelijä on herra Melo, tässä on yksi äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 50 puolesta, kolme vastaan, yksi tyhjää. Onnittelut herran Melolle, joka on esittelijä. Seuraava äänestys on päätös, joka koskee somenkin tietoja koskevaa automaattista tietojenvaihtoa Latviassa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37 puolesta 7 vastaa yksi tyhjää. Seuraavaksi Estliä Argentiina koskee DNA-tietoja koskevaa automaattista tietovaihtoa monissa maissa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 96 puolesta, 6 vastaan, 2 tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Seuraavaksi esittelijänä Tomas Zdechowski. Suomenkin tietoja koskevat automaattinen tietovaihto lukuisissa jäsenvaltioissa. Äänestys onkaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty 47 puolesta 6 vastaan 8 tyhjää. Kaksi tyhjää. Onnittelut esittelijälle kyllä hän ansaitsee tästä, hän haluaa sosiaalituksia näyttää aivan siltä. He wants to speak, but... Hän haluaa puhua, mutta sitä ei kuulkaan tapahtumaan. No niin, Tomas. Nyt seuraavaksi rouva Jusmenova, rekisteritietoja koskeva automaattinen tietovaihto. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty 46 puolesta 6 vastaan 2 tyhjää. Onnittelut esittelijälle Rova Hysmenovalle. Ja lopuksi ajoneuvorekisterietoja koskeva automaattinen tietojenvaihto eräneissä maissa. Esittelijänä Rova Grappini äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Onnittelut esittelijälle hyväksytty. Näin äänestykset päättyivät. Kiitos kollegoille kurinalaisuudesta äänestyksissä. Ja nyt siirrymme kohtaan 26 seuraavaksi. Voisitteko poistua salista? Meillä on vielä yksi kohta esityslistalla. We have another point in the agenda, but no. Meillä on vielä yksi kohta esityslistalla, mutta paikalla oli komission jäsentä. Sylvie. Sylvie. I'm so sorry. Olen kovasti pahoillani. Näyttää siltä, että olen tässä nyt menettämässä järkeni. Ja täällä sanotaan, että se on kello 14. Anteeksi Judit, jos et ole paikalla. Niin hyvät kollegat, suokaa minulle anteeksi. Totta kai nyt teillä on oikeus lounaaseen, oikeus elämään. Tämä jatkuu kello 14 ja pitäisin arvossa, jos ihmiset palaisivat kello 14 mennessä. Vielä kerran anteeksi, menkää lounaalle, kaikki on hyvin. Minulla on varmasti jotakin muuta nyt tässä mielessäni.